Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, pyytäisin, että aloittaisimme kokouksen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Se on ilmeisesti hyväksytty, kiitoksia. Ja toivotamme tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin Käymme toista kertaa rahapoliittista vuoropuhelua tänä vuonna. Viimeksi tätä käytiin 6. helmikuuta ja tänäänkin meillä on sitten vielä kuuleminen, jossa on Draghi ja hän edustaa silloin Euroopan järjestelmäriskikomiteaa. Euroopan keskustelupankin rahapoliittinen kanta on pysynyt ennallaan Tämä liittyy myöskin rahapoliittisiin toimiin. Mehän tiedämme, että johtokunta on vahvistanut, että näitä toimia toteutetaan vuoden loppuun asti tai pidemmällekin, jos tarpeen. Ja joka tapauksessa meidän täytyy ottaa huomioon inflaatiokysymykset. Ja johtokunta on valmis mikä tämä omaisuuserien osto-ohjelma näkymät ovat heikommat, niin Euroopan keskuspankki on todennut, että euroalueen talous on elpynyt ja sitä ei haluta riskeerata. Ja meillä pitää olla oikeita välineitä, jotta pystymme vastaamaan kaikkiin talouspoliittisiin tai geopoliittisiin tilanteisiin. EKPn politiikalla on ollut tärkeä rooli, mitä on tullut rahapolitiikan väyliin. Ja tällä tavalla on tuettu kotimaista kysyntää. Ja näin euroalueella on sekä edistetty julkisen ja yksityisen kulutuksen puolella. Ja meidän pitää pian lähentyä EKPn inflaatiotavoitetta ja Pääjohtaja Draghi kertoo rahapoliittisesta kehityksestä ja kertoo sitten, millaisia vaikutuksia Brexitillä on euroalueen vakauteen. Sitten keskustelemme jäsenten kanssa. Meillä on kaksi aihetta, jotka koordinaattorit ovat valinneet. Eli rahoituksen innovaatio ja kysymys siitä, kun pitkän ajan korkotasot ovat nousseet ja mitä vaikutuksia sillä on. Olemme valmistelleet näitä kahta aihetta. Meillä on nyt asiantuntijoita tukena tässä työssä. Ja sitten viime vuoden elokuusta on nähty, että pitkän aikavälin korot ovat nousseet. Ja se on yhtäältä johtunut siitä, että Yhdysvalloissa nämä korot ovat nousseet. Ja toisaalta on sitten poliittisia jännitteitä ympäri Eurooppaa, jotka ovat aiheuttaneet suurempia riskejä. Edellinen ehkä saattaa vielä nostaa näitä korkoja, mutta toinen liittyy sitten vaaleihin, jotka ovat tulossa ja jotka juuri olivat. Jos toimet lopetetaan liian pian, niin silloin tietyt edut periferiamaissa saattavat heiketä kaikille jäsenvaltioille ei ole finanssipoliittista liikkumavaraa. Eli meillä on paljon mielenkiintoisia aiheita käsiteltävänä ja odottelemme hyvin paljon esitykseltänne pääjohtaja Draghi. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. Chairman, honorable members of the economic... Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat talousraha asian valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo taas päästä puhumaan tähän valiokuntaan tähän toiseen säännönmukaiseen kuulemiseen tänä vuonna. Olen myös iloinen, että olette valinneet tämän päivän aiheeksi rahoitusala innovaatiot. Tämä on vain yksi elementti laajemmassa prosessissa, joka liittyy innovointiin, jota tapahtuu taloudessa. Mutta se on ratkaisevan tärkeää, koska rahoitusmarkkinoilla on erittäin äärimmäisen tärkeä rooli resurssien jakamisessa. Ennen kuin tartun tähän aiheeseen, ensin käyn läpi talouden näkymiä ja keskustelen rahapoliittisesta virityksestä. Talouden äh, virkistyminen on tullut yhä vahvemmaksi ja edelleen jatkuu eli eri maissa ja sektoreilla. Reaali BKT euroalueella on laajentunut 16 vuosien jälkeen 1,7 prosentilla vuodessa vuodesta 2017 alusta. Työttömyys on laskenut alhaisimmalle tasolleen vuoden 2009 jälkeen. Yritysten ja kuluttajien luottamus on noussut korkeammalle tasolle kuuteen vuoteen, ja tämä tukee sitä, että edelleen kasvu voi vahvistua tulevina kuukausina vähemmän kasvun riskit ovat yhä vähentyneet ja jotkut niin sanotut häntäriskit, joita oli esillä viime vuoden lopussa, ovat huomattavasti etääntyneet. Se seikka, että kotimainen kulutus ja investoinnit ovat päämoottoreita, jotka vievät elpymistä eteenpäin, tekee sen vahvemmaksi ja kestävä, se kestää paremmin kasv- vähäisen kasvun riskejä joka liittyy ratkaisevalla tavalla globaaleihin tekijöihin. Huolimatta paremmasta elpymisestä ja kun ajatellaan kuluttajahintainflaation muutoksia viime kuukausina, alla oleva inflaatiopaine on edelleenkin varsin maltillista kulupaineet, erityisesti palkoista, vieläkin ovat riittämättömiä. Näin ei voida tukea kestävää, itseään ke- kestävää lähentymistä inflaatiossa, jotta saataisiin tämän keski- ja aikavälin tavoite aikaiseksi. Mitä tulee kotimaan hintapaineissa, jotta ne vahvistuisivat, tarvitaan vieläkin äh, rahoitusolot, jotka tukevat kasvua. Ne sinällään tietysti riippuvat aika huomattavasta määrästä rahapoliittista toimintaa, joka tukee kasvua kesäkuun rahapoliittisessa kokouksessa EKP-neuvosto tulee saamaan uuden päivityksen henkilökuntaennusteista ja enemmän tar- tarkempaa tietoa jonka pohjalta se pystyy muotoilemaan päätöksensä, miten jaetaan riskejä ajatellen kaikkien tämmöistä lopputulosta kasvun ja inflaation suhteen. Kaiken kaikkiaan olemme vakuuttuneita, että varsin suuri rahapoliittinen tuki, jota on harjoitettu mukaan lukien eh, ennakoiva viestiin, jota harjoitamme, on vieläkin tarpeen tällä tasolla, kun on alikäytettyjä resursseja, jotta ne voidaan uudelleen saada käyttöön ja jotta inflaatio voi palata kestävälle pysyvälle tasolle lähelle 2 prosenttia eh, keskiaikavälin eh, horisontissa. Te pystytte minua tänään käsittelemään pitkien korkojen dynamiikkaa. Viimeisenä vuosikymmenen pitkän, pitkät joukkolainatuotot ovat laskeneet sekä nomina, nimellisesti että reaalisti alhaisemmat nimelliskorot heijastelevat rahapolitiikkaa muun muassa, niin kuitenkin reaalituoton laskua on johtanut rakenteelliset tekijät, jotka vaikuttavat tasapainoon Tämä liittyy erityisesti siihen, että säästö on enemmän, koska väestö ikääntyy ja julkisia varoja käytetään vähemmän, koska valtiot ovat erittäin velkaantuneita. Ja tuottavuuden kasvu on laskenut. Jos pitkät reaalikorot voivat jälleen nousta kestävämmälle, korkeammalle tasolle, silloin nämä taustalla olevat syyt ovat niitä, joihin pitää tarttua. Ja tässä tarvitaan rakenteellista toimintaa kansallisella ja Euroopan tasolla. Meidän rahapolitiikkaamme omalta osaltaan on ollut olennaisessa roolissa, kun on tartuttu sykliseen osaan tasapainossa, joka liittyy säästöjen virtaamiseen investointi, investointi, eli niin miten se vaikuttaa hintavakauteen. Jos tuetaan nimellisiä tuloja, meidän rahapolitiikka toimemme ovat vauhdittaneet investointeja ja kulutusta, nämä ovat ennakkoedellytyksiä, jotta inflaatio pääsee takaisin lähelle 2 prosentin tasoa. Ja mitä dynaamisempi e- talous saadaan aikaan ajallaan, näin saadaan voidaan varmistaa myös te- palaaminen terveelle korkotasolle. Sitten käsittelisin ö, äh, fintech-kysymyksiä. Suhde säästöjen ja investoinnin päälle saa minut käsittelemään aihetta, jonka olette valinneet tämän päivän kuulemiselle. Suurempi rahoituksen tehokkuus euroalueella on ratkaisevan tärkeää, että voidaan parantaa pääoman jakoa ja varmistaa, että sitä käytetään tuottavalla tavalla innovaatiorahoitusalan rahoitusalan välineissä, palveluissa, infrastruktuureissa, samoin kuin muutokset siinä, miten rahoitusmarkkinat järjestäytyvät, niin niillä voi olla tässä tärkeä rooli. Finanssialan, rahoitusalan innovaatio on tällaista jatkuvaa prosessia. Innovaatio on jatkuvasti ollut aikaisemminkin. Aikaisemmat esimerkit innovaatiosta sisältävät sen, että otettiin käyttöön ö, taattu lainat ja su- preferenssiosakkeet, kun pyrittiin tarttumaan erilaisiin talouden asymmetrioihin, niin kuin aikaisemmat innovaatiot otettiin käyttöön, että voitiin vähentää transaktiokustannuksia, ja niistä on tullut osa päivittäistä elämäämme, kuten luottokortit ja pankkiautomaatit. Tänä päivänä fintech-rahoitusalan teknologia, kun sovelletaan uusia teknologioita pankkialaan ja rahoituspalveluihin, on mahdollisesti tällainen muuttava, tilannetta muuttava voima. Me seuraamme valppaasti sen kehitystä monista eri syistä. Ensinnäkin, jotta ymmärrämme paremmin sen vaikutuksia, voimme arvioida riskejä ja sopeuttaa sääntelyympäristöä ja valvonta lähestymistapoja silloin, kun tarvitaan tällaista. Ja haluamme myös sopeuttaa on myös tukea innovaatioita silloin, kun se on perusteltua. Nyt joitakin konkreettisia esimerkkejä, minkä takia fintech suoraan liittyy myös meidän tehtäviimme EKPssä. Syvällinen ymmärrys kanavista, joiden kautta rahapolitiikka vaikuttaa talouteen, on ratkaisevan tärkeää meille. Rahoitusteknologia ja rahoitusalan innovaatiot laajemminkin, ne voivat vaikuttaa siihen, miten taloutta rahoitetaan. Tulevaisuudessa ne voivat vaikuttaa siihen, mitä rahapolitiikan väitysmekanismi toimii ja se voi vaikuttaa loppujen lopuksi myös rahoitusoloihin, olosuhteisiin kun keskuspankki, kesku, euroalueen keskuspankkina olemme valppaina asiassa ja varmistamme, että muutokset rahoitusalan ympäristössä ovat valvonnan alaisena tarkasti keskuspankin laskee eli euroja, näillä on EKP-eurojärjestelmällä on myös lakisääteinen mielenkiinto turvallisuudessa ja tehokkuudessa maksujärjestelmissä ja markkinainfrastruktuureissa. Yksi kaikkein aktiivisista aloista fintech-innovaation kohdalla, voi vaikuttaa maksupalveluihin ja arvopereihin, on niin sanottu hajautetun tilikirjan teknologia DLT, kuten esimerkiksi lohko ketju blockchain-teknologia. Koska tällä alalla kehittyy tilanne nopeasti, tarvitaan sitä, että jatkuvasti seurataan ja arvioidaan potentiaalia, joka liittyy uusiin riskeihin, joita syntyy siitä, että sovelletaan uutta te- uusia teknologioita, kuten DLT-teknologiaa maksuissa, selvityksissä ja toimituksissa erityisesti. Yksi tällainen mahdollinen riski on se, että markkinat sirpaloituvat entisestään, jos erilaiset DLT-lähestymistavat tulevat vakiintuneeseen käyttöön rinnakkain eri jäsenvaltioissa. Lisäksi eurojärjestelmän valvontapuitteiden täytyy toimia tehokkaasti, jos haluamme toimia vastuumme mukaisesti tässä uudessakin ympäristössä. Ja eurojärjestelmä tietenkin jatkossakin toimii mandaattinsa mukaisesti ja edistää maksujärjestelmien sujuvaa toimintaa. FinTech antaa rahoitussektorille yleisemmin tilaisuuden tarjota tehokkaampaa, tuloksellisempaa palveluja yrityksille ja kotitalouksille. FinTech voi esimerkiksi tehdä helpommaksi pankeille sopeuttaa liiketoimintamallejaan, leikata kustannuksia ja käyttää hyväksi uusia bisnesmahdollisuuksia. Fintech-yritykset voivat täydentää ja pankkien kohdalla, ja ne voivat toimia tällaisena lisäkanavana luoton saannissa esimerkiksi vertaislainananto foorumien kautta, alustojen kautta. Tämä voi vuorostaan auttaa makrotalouden va- vaikutuksia, joita syntyy luotonantohäiriöissä pankeista yrityksillä ja kotitalouksilla samanaikaisesti. Se, että muut kuin pankit tulevat merkittävämmiksi ja digitaaliset innovaatiot Täm, tähän voi siis liittyä myös uudenlaisia riskejä. Esimerkiksi on sen tärkeää voida arvioida ja sopeuttaa vakavaraisuuspuitteita, jotta voidaan ottaa huomioon yhä suurempi rooli, joka muilla kuin pankeilla on, ja rahoitusinnovaatioilta voidaan varmistaa yhtäläiset olosuhteet sekä uusille että vanhoille toimijoille ja antaa valvoille riittävät välineet tarttua uusiin riskeihin. Tätä varten me olemme aktiivisesti mukana työssä, jota tehdään sekä Euroopan että kansainvälisellä tasolla – Lisäksi riskit, joita syntyy uusien teknologian käytöstä, täytyy huolellisesti hallinnoida, erityisesti mitä tulee siihen, että on yhä suurempia kyberturvallisuusriskejä. Kyberriskit ovat pitkään olleet prioriteettikysymys kansallisella ja Euroopan valvoja viranomaisten tasolla. Ihan alusta lähtien EKPn pankkivalvonta on tarttunut kysymykseen eri kulmista katsottuna rahoitusmarkkinavalvojana valvojana meidän täytyy myös varmistaa, että yksittäiset järjestelmät samoin kuin verkosto kokonaisuutenaan toimii ja kestää tällaisia super kyberrikoshyökkäyksiä. Seuraamme samalla potentiaalia riskejä syntyy fintechistä. Silti myötävaikutamme myös siihen, että rahoitusinnovaatioita voi tapahtua. Toimimme itsekin o- o- toimijoina. Target 2 arvopaperit alusta, joka tuli käyttöön 2005 kesällä, on nyt kulmakivi pääomamarkkinaunioniprojektissa ja se on antanut suurta vauhtia sille, että on voitu edistää ja luoda harmonisoituja, yhden, integroituneita, tehokkaita euromaksuja arvopaperipalveluita, eh, kaupan jälkeisiä palveluita. EKP toimii myös moottorina on luotu todellinen yhtenäinen eurooppalainen markkina maksuille ja arvopereille. Rahoitusalan integraatio ja rahoituksen kehitys ovat erillään toisistaan, mutta liittyvät kuitenkin toisiinsa. Tämän takia, kun suunnitellaan tarvittavia institutionaalisia sääntelypuitteita. Meidän täytyy varmistaa, että rahoituksen integraatio ja rahoituksen kehitys vahvistavat toisiaan parantaen näin rahoitusjärjestelmän toimintakykyä. Tämän takia EUn lainsäätäjillä on tärkeä rooli. Euroopan laajuinen harmonisoitu periaatteisiin perustuva äh, sääntelykehus fintechille mark- pääomamarkkinaunionin agendan yhteydessä. Tässä voidaan luoda yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille heti alusta lähtien. Tämä vuorostaan lisää rajat ylittäviä investointeja ja kasvua. Niin, kuten voitte nähdä, fintechiin liittyy potentiaali. Se voi parantaa tehokkuutta rahoitusmarkkinoilla, luoda parempia tuotteita ja saada hintoja alas kuluttajia ajatellen, mutta siihen liittyy muitakin luottuvuuksia, potentiaalisia riskejä nimittäin ja uusia sääntelykysymyksiä tulee esiin. Meidän kaikkien etujen mukaista on pystyä vastaamaan tähän haasteeseen, kun fintech vaikuttaa koko rahoitussektorin eri sääntelyreaktioita todennäköisesti tarvitaan riippuen fintech-toiminnan luonteesta nämä erilaiset vastaukset ovat ehkä sellaista, pitää ottaa huomioon vakavaraisuus, kuluttajasuojakysymykset ja muut sääntelykysymykset, mutta samanaikaisesti ei pitäisi kuitenkaan estää terveen kehityksen etenemistä. Vielä lopuksi muutama sana euroalueen talouden näkymä paranee ja kasvun laskuriskit ovat maltillisia. Kuitenkin nämä myönteiset merkit, niiden ei pitäisi saada mitä unohtamaan. Sitä tarvitaan tiukkaa rakenteellista talousta kasvua. Tässä mielessä korkeampi tuottavuuskasvu on tarpeen ja jotta tuottavuus kasvua saadaan aikaan, siinä tarvitaan innovaatioita. Rakenteelliset uudistukset ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan luoda sellainen liikeympäristö, joka johtaa innovaatioon ja sellainen sääntelykehys, joka sopeutuu tähän tilanteeseen vastaavalla tavalla. Sekä kansallinen että Euroopan tason aloitteet voivat myötävaikuttaa tässä työssä. Me haluamme varmistaa, että talous- ja rahaliittomme kukoistaa. Meidän pitää pystyä sitten päivittämään, päivittämään myös sen institutionaalisia puitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi voida tukea innovaatiota aina kuin tarpeellista, mukaan lukien eh, EMUn toiminta. Tässä hengessä odotan mielenkiinnolla nyt alkavaa keskustelua nyt alkaa keskustelua Euroopan komission asiakirjasta, jossa käsitellään talous- ja rahaliiton syventämistä. Kiitän teitä huomiostanne ja nyt olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. President Draghi. Kiitoksia pääjohtaja Draghi tästä kattavasta alustuksesta. Siinä oli syvällinen analyysi fintechiin ja rahoituksellisiin innovaatioihin ja valiokunnassaan hiljattain hyväksyttiin mietintö, joka liittyy juuri näihin aine- aiheisiin. Ja olimme aika pitkälti samoilla linjoilla. Sitten kysymyksiä. Ensimmäisenä Brian Hayes. Thank you, President Draghi. Kiitos, eh, puheenjohtaja Draghi. Tervetuloa tähän Ekoniin. Taas kerran eh, Fintechistä oli mukava, mukava kuulla myönteisiä kommentteja. Siellä Tämä on noin keskustella parlamentissa jo fintekin riskeistä ja mahdollisuuksista. Kollegat varmaan palaavat tähän asiaan vielä, mutta minulla oli tässä nyt kaksi kysymystä ensin. Ja ensinnäkin haluaisin tietää, että tämä on Brexit, äh, äh, Brexitiin liittyvä mm, kysymys. Esimerkiksi ne pankit, jotka lähtevät sitten äh, isosta britannista euro, euroalueelle, EKP, e yhteistä, EKP kansallisten pankkien valvontaviraston kanssa sitten yhdessä päättävät näistä pankkien uudelleen sijoittumisesta euroalueella Teillähän on tässä avain, avainrooli, ja kun Daniel Neuer, Esma Jopankin kommentit eh, eh, eh, tästä kilpajuoksusta, mitä tulee euroalue, euroalueen valvo, valvojiin, jotka eivät sitten takaa tasa, tasapuolisia toimintamahdollisuuksia. Miten te ajatte varmistaa, että että todellakin sitten euroalueenkin pankit voivat sitten muuttaa sijaintiaan ja toisin toisinpäin tasapuolisin ehdoin. Irlantilaisena, kuten tiedät, meillä pankkikriisin jäljiltä meillä yksi 125 noin systeemisesti tärkeistä pankeista EKPn listoilla ja, ja Irlannin hal, hallitus äh, halusi vielä osittain myydä Outer Irish Bankin. Ja nyt totesivat, että nyt on, on todellinen aika tällaiseen osittaiseen omistuksen myyntiin. Millä, millä tavalla te näette sitten Euroopasta nämä pitkän aika, aikavälin edut ja mahdolliset äh, vakaat pankkitoiminnan olosuhteet ja niiden, niiden varmistaminen sitten jatkossa myöskin Irlannille. And, uh, On your first question, of course, the uh, ECB is preparing internally for all possible implications coming from the. Uh, Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen uh, tietenkin uh, tämä EKPn e, e uh, työssä tämä valvontaelementti on tietenkin tärkeä Uh, pankit tietenkin valmistautuvat tähän Englannin euroeroon ja pankkien uudelleen sijoittamiseen tietenkin. Ja pyrimme siihen suhtautumaan. Totesitte itsekin, että, että eivät pelkästään me, myöskin sitten toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tässä ovat avainroolissa. Tietenkin me tuomme pankkien pyrkimyksiä järjestää uudelleen toimintansa toimintojaan euroalueella. On erittäin tärkeää, että nämä pankit ryhtyvät äh, kaikkiin tarvittaviin valmistelutoimenpiteisiin hyvissä ajoin ja perinpohjaisesti. Tästä voi vähän keskustella useidenkin kysymysten yhteydessä, mutta sanottakaan tässä, että äh, tämä, monet kysymykset, äh, jotka liittyvät Brexittiin, Euroopat tietenkin riippuvaisia onnistumisen osalta siitä, miten niitä hoidetaan tämän jo johtoroolissa tietenkin ovat pankit ja niiden johtajat. Heidän täytyy olla ajoissa liikkeellä. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki euroalueella toimivat pankit toimivat, sitten täyttävät Euroopan pankkivalvonnan perusedellytykset. Ja on, on tärkeää, että, ettei, ettei pank, etteivät pankkien paremmin turvallisuus kuin varmuuskaan vaarannu tämän muutoksen tiimelyksessä. Mutta kuten Totesitte, että valvonta saattaa sirpaloitua, se, se on ihan todellinen riski. Ja, äh, ja jotkut äh, pankit äh, kenties sitten tällaisia välitystoimistoja tai kolmansien mainen tytäryhtiöitä perustaa, joita sitten ei täältä Euroopasta käsin enää voisikaan valvoa. teidän teidän lainsäätäjänä täytyy huolehtia siitä, että samankaltaiset riskit saavat samankaltaisen kohtelun niin, että mitään sääntelyn heilahteluja sitten tapahdu tässä puoleen eikä toiseen. Toiseen kysymykseen, kysymykseen tietenkin niin Iranin hallituksen asia on määritellä, koska on ot, ot, ot, otollinen hetki sitten ähm, äh, luopua osuuksistaan. Mutta yleisesti ottaen, äh, jos, jos ajatellaan äh, pankkien omaisuuserien siirtyminen, siirtäminen yksityisellä sektorilla on ihan tervetulletta. Ja Iranin valtion rooli on pienentynyt pikkuhiljaa tasaisesti. Hyvää edistystä siinä. Kiitos, että otitte mukaan myöskin tämän Race to the Bottom kysymykseen. Me tiedämme nämä asiat ja odottelemme sitten hyvää yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa, myöskin kansallisten viranomaisten kanssa, jotta voimme myönteisesti puuttua tähän riskiin. Sitten Pelvans Beres. En tiedä, onko tämä nyt hyvä esimerkki, mutta toimi vähän niin kuin kansanpuolueessa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin te itse laaditte tämän viiden puheenjohtajan raportin, olette yksi tekijöistä – Sehän on aika ajankohtainen. Ja te myöskin totesitte, että kun ajatellaan talous- ja rahaliiton toimintakykyä, niin institutionaaliset kysymykset jossain vaiheessa täytyy ottaa esiin. No, nyt on tehty osittaisia päätöksiä ja tästä vakausmekanismista on nyt tullut tällainen eurooppalainen rahasto, joka ei ole yhteisön logiikan mukaista ja siellä toimitaan hallitusten välisellä tasolla. Katsotteko, että tämän viiden puheenjohtajan raportin pohjalta tämä on oikea lähestymistapa, jotta talous- ja rahaliitto voisi toimia hyvin? Ja täytyy ottaa huomioon myöskin rahapolitiikan ja budjettipolitiikan välinen tasapaino. Ja budjettipolitiikkahan on edelleen jäsenvaltioiden kontolla. Sitten toinen kysymys. Se liittyy Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaan. Tehän olette sitoutuneet siihen vuoden loppuun asti. Ja nyt teillä on merkkejä siitä, että erilaisia arvioita on tullut siitä, miten on viestitty asioista sen suhteen, mitä teette sitten ensi vuonna, varsinkin kun otetaan huomioon palkkakehitys. Berliinissä viime viikolla kuulemme mukaan puhuttiin oikeastaan siitä, että jo kesäkuussa – tietyt indikaattorit palkkojen osalta mahdollistavat sen, että meillä olisi näkemys jo tästä rahapolitiikan muutoksesta. Eli voisitko kertoa hiukan enemmän tästä tänään? Thank you. Uh- Kiitoksia. Olen samaa mieltä. Itse olin yksi näistä viiden puheenjohtajan raportin tekijöistä ja se nyt oli ensimmäinen pyrkimys saada jonkinlainen malli tulevaa kehitystä silmällä pitäen. Ja siinä on mietitty erilaisia vaihtoehtoja, mitä tehdään lyhyellä aikavälillä, mitä tehdään pitkällä aikavälillä. Ja kun ajatellaan vakausmekanismin muutoksia, niin se liittyy pikemminkin pitkän aikavälin toimiin. Ja meidän täytyy tehdä perussopimuksen muutoksia. Mutta nyt on aivan liian varhaista sanoa mitään täsmällistä tällä tavalla tästä asiasta. Meidän täytyy tarkastella asiaa vielä. Ja tärkeää tässä on nyt se, että meillä ei pidä olla mikään hajanainen lähestymistapa. Meidän pitää yhdessä pystyä määrittelemään reitti, jolle haluamme lähteä – Tällä tavalla voimme sitten lähestyä. Se liittyy instituutioiden rakentamiseen eikä niinkään sääntöihin, niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Eli tämä on tärkeää. Eli meillä pitää olla tämmöinen kaiken kattava näkemys, eikä tällaista hajanaista lähestymistapaa instituutioihin. Sitten rahapolitiikka. Kuten tiedätte, ensi viikolla meillä on johtokunnan kokous. Ja siellä sitten on uudet arviot. Ja tähän mennessä on nähty, kuten alustuksessa totesin, miksi kasvunäkymät paranevat ja paranevat edelleen, vaikka elpy- ja elpyminen on vankkaa, koska se pohjautuu ihan enemmän kulutukseen eikä vientiin. Ja se on kattava koska nyt tällaista kehitystä on tapahtunut monissa maissa ja monilla aloilla. No sitten kun puhutaan elvytyksestä, niin meidän täytyy katsoa näitä indeksejä, jos otetaan huomioon kasvun lisäarvo eri maissa ja mitä tasaisempi tämä indeksi on, niin sitä kattavampaa elpyminen on. Ja tällä hetkellä on jo nähty, että tämän indeksin arvo on samalla tasolla kuin vuonna 1997, eli jo kauan ennen kriisiä. Eli se tarkoittaa, että monet ongelmat, jotka olivat kriisin aikana, esimerkiksi rahoitusalan sirpaloituminen, ongelmat, jotka liittyivät rahapolitiikan toimintaan, ja hyvin epätasa, epätasainen kasvu eri euromaissa, niin nämä ongelmat on nyt ratkaistu. Ja sitten kun katsotaan inflaatiota, voidaan nähdä, että inflaatio on vielä vähäistä, vaikka se nyt onkin yli yhden prosentin, ja se johtuu lähinnä energiahintojen muutoksista. Ja energiahinnat saattavat laskea joten myöskin tämä inflaatio saattaa laskea. Mutta jos lasketaan energia ja elintarvikkeet pois tästä, niin inflaatio on ollut hyvin hillittyä. Ja monta kertaa olen todennut, että palkkojen kasvu on vielä vähäistä, vaikkakin on jo hiukan havaittu, että jonkinlaista kasvua on eri osissa euroaluetta ja myöskin tuottajahinnat ovat nousseet, mutta on kuitenkin liian varhaista kuvitella, että pystyisimme muuttamaan rahapoliittista kantaa. Eli ennusteet, joita meitä oli aikaisemmin, ne pohjautuvat sille, että me jatkamme tätä rahapoliittista tukea, jota on annettu. Notis Maria. Kiitos. Seuraavaksi Marias. Kirja Draghi. Kirja Draghi, pote και υπό ποιες Puheenjohtaja pääjohtaja Draghi, missä oloissa EKP aikoo päättää siitä, että Kreikka otetaan mukaan öö, määräisen elvytyksen piiriin. Sitten toiseksi Kreikan pankki 2015 ja 2016 on käyttänyt 42,5 miljardia euroa määräisen ehdotuksen numero yksi yhteydessä. Missä oloissa siis Kreikan pankki voisi ostaa äh, tämän kolmannen ohjelman mukaisia joukkolainoja kreikkalaisilta yrityksiltä ja näin tukea kehitystä Kreikassa ja tukea uusien työpaikkojen luomista. Sitten lisäksi pääjohtaja haluaisin esittää teille seuraavanlainen ehdotuksen, joka koskee Euroopan rahapolitiikkaa euroalue. Tämä on ehdotus, josta puhuin joulu- viime kuun, tämän kuun alussa. Euroopan keskuspankkijärjestelmä, voisiko se olla joustavampi, hajautetumpi, jotta jokaisen jäsen euroalueen valtion pankilla voisi olla sopeutettu rahapolitiikka, ottaen huomioon oman maan tilanne jotta olisi erilaisia välineitä, välineitä, kuten esimerkiksi voitaisiin helpottaa tilannetta määräisellä elvytyksellä, elvytyksellä. Ja ottaen huomioon tämänhetkinen tilanne, siis Kreikan pankki, jos se voisi käyttää määräistä elvytystä, voisiko se harjoittaa sieltä rahapolitiikkaa, joka ottaisi huomioon Kreikan talouden tarpeet ja luoda näin ollen Äh, rahaa 60 miljardilla eurolla, siis tämä tarkoittaa 2 prosenttia, joka Kreikan keskuspankilla on pääomana EKPssä, koska kerran meillä on 300 miljardia siellä tällä hetkellä, siis EKPssä. Thank you. The response to your first... Kiitoksia vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Ensinnäkin tarvitaan myönteistä lopputulosta neuvotteluista. Olemme tyytyväisiä tähän henkilöstötason sopimuksen, jonka saatiin aikaan. Olemme pahoillamme siitä, että selkeä velkatoimien määritelmä jäi saavuttamatta viimeisessä euroryhmän kokouksessa. Sitten voimme arvioida velan kestävyyttä muissa toimielimissä, mutta silloin meillä täytyy olla sellainen velan kestävyys, että EKP ja sen ne, neuvosto täysin riippumattomasti voivat toimia. Ja tässä pitää voida osoittaa, että velka on kestävällä pohjalla myös kielteisissä skenaarioissa ja otamme huomioon myös riskinhallinta. Kysymykset huomioon, niin kuin tekin sanoitte toistuvasti. Joten ensin tarvitaan tämä sopimus kunnollinen sopimus, täysi sopimus, ja sitten sellaisia välineitä, jotka saavat velasta kestävän pidemmällä aikavälillä. Sitten tämä toinen ehdotuksenne. Niin, jos meillä nyt sitten olisi 19 keskuspankkia ja 19 eri rahapolitiikkaa, niin silloin meillä olisi 19 kansasta valuuttaakin. Ja tässä nyt on kuitenkin yhteisvaluutta kyseessä ja sillä on yksi ainoa rahapolitiikka. Ja kaikki tavoitteemme on määritelty tavoitteena ottaen huomioon koko euroalue eikä yksittäisiä maita oteta erikseen huomioon. Kun me puhumme esimerkiksi inflaatiosta, me puhumme euroalueen kokonaisinflaatiosta, emmekä jonkun yksittäisen maan inflaatiosta suhteessa muihin. Kiitos. Second. Uh, Hetki vielä. Puh- pääjohtaja, minun ehdotukseni oli juu täsmällinen. Mä puhuin Kreikan keskuspankista. Kreikan keskuspankki määräsen ehdotuksen yhteydessä on käytön 42,5 miljardia euroa. Nyt kysymys on seuraava. Missä oloissa Kreikan keskuspankki voi ostaa kreikkalaisten yritysten joukkolainoja ja Kreikan keskuspankin joukkolainoja määräisen ehdotuksen yhteydessä? If and when. Jos ja kun QE-määrän elvytys lainataan Kreikkaan, silloin voidaan ottaa huomioon mitkä tahansa Kreikan yritykset, yritys, joka aina osto-ohjelmassa, jos ne vain täyttävät kelpoisuuskriteerit, jotka on asetettu yritykset, jotka voivat osallistua tällaisen ohjelman. Kiitoksia. Eh, Ramon Tremosa. Seuraavaksi Ramon Tremosa. Eh, Kiitoksia. Tervetuloa Draghi jälleen kerran Euroopan parlamenttiin. Yksi kysymys, joka liittyy avoimuuteen. Kesäkuussa 2016 alkaen EKP on saanut 75 miljardin edestä eri ohjelmista. Ja me on aina epäilyksiä näistä ohjelmista. Me mielestäni vääristämme kilpailua euroalueen yritysten välillä ja myöskin avoimuuden puute pahentaa vielä tilannetta. Ainakin Saksassa on hyvä käytänne. Saksan keskuspankissa siellä julkistetaan näiden yritysten nimet, mutta näin ei ole kaikissa keskuspankeissa Etelä-Euroopan euromaissa. Eli on vaikea tietää, mitkä yritykset ovat mukana, eikä myöskään niiden toimintavolyymejä ilmoiteta riittävällä tavalla. Ja siksi monet meistä tässä valiokunnassa olemme pyytäneet selvityksiä näistä ohjelmista kirjallisilla kysymyksillä, jotka toimitimme teille kaksi viikkoa sitten. Eli me katsomme, että avoimuuden puute keskuspankkitasolla vahingoittaa Euroopan keskuspankkia. se on harmi, koska EKP on pyrkinyt suurempaan avoimuuteen. Esimerkiksi kun on julkistettu johtokunnan pöytäkirjat tai sitten ne tavoitteet, joita itse olen tukenut vuosikausia täällä parlamentissa, ja se on osoittanut, että mitä enemmän avoimuutta on, sitä vahvempi EKP on kansalaisten edessä. Eli kysyisin, aikooko EKP julkistaa sääntöjä, jotta saadaan enemmän avoimuutta kansallisissa keskuspankeissa? Kiitos. Thank you. Uh, what... Kiitoksia. Saatte kirjallisen vastauksen tietysti tähän kysymykseen. Mutta voin tässä vaiheessa sanoa kuitenkin pari asiaa. On kuusi kansallista keskuspankkia, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa. Ja ne julkistavat luettelon CSPP Holding-yrityksistä. Ja markkinaosallistujat voivat saada tarvittavia tietoja katsomalla näitä tietoja, joita on julkistettu. Ja näitä tietoja löytyy myös EKPn nettisivuilta. Ja meillä on sitten näitä tietokantoja netissä ja sieltä löytyy näitä tietoja. Ja haon mukana tulee myöskin obligaation liikkeelle laskijasta tietoja. Kaikki kansallisten keskuspankkien ostot ovat harkinnanvaraisia, eli voidaan, sillä voidaan päättää, julkistetaanko lisätietoja. Ja näiden obligaatioiden lisäksi on tietoja nettisivuilla, eli tämä ei ole meidän, vaan kansallisten keskuspankkien käsissä. Mutta me katsomme kuitenkin, että näiden kansallisten keskuspankkien toimittavat tiedot ovat riittäviä, emmekä nyt aio mitenkään keskittää tätä julkaisua, ja tällä hetkellä se on täysin kansallisten keskuspankkien käsissä. Mutta saatte sitten kirjallisen vastauksen tähän kirjalliseen kysymykseen. Minutes, um... Niin, vielä jatkokysymys. Jos avoimuutta ei ole riittävästi, niin vaarana on se, että rahapolitiikkaa käytetään väärin tietyissä keskuspankeissa ja tällä tavalla esimerkiksi Espanjassa yksi lehti Expansion julkisti tiedon siitä, että on huhuja siitä, että kolme suurta yritystä Espanjassa oli saanut yli 50 prosenttia kaikista näistä hankinnoista Espanjassa. Eli meidän pitäisi saada näitä tietoja EKPn tasolta koskien kaikkia kansallisia keskuspankkeja, koska muussa tapauksessa jatkamme niin kuin ennenkin, ja meidän on vaikea sitten perustella tätä äänestäjillemme. Eli missä on markkinakuri nyt tässä tilanteessa? Me autamme yrityksiä, jotka eivät pysty toimimaan markkinoilla. Well, let me assure you. Mä voin vakuuttaa teille, että nämä yritykset valitaan sen pohjalta, miten ne vastaavat riskikriteereitä, emmekä mitenkään halua suosia jotain yritystä toisten kustannuksella. On tiettyjä suuntaviivoja ja tietysti Näistä volyymeista päätetään sitten ostavissa pankeissa yhdessä EKPn kanssa, emmekä me sitten paljasta näitä suuntaviivoja tai volyymeita, koska silloin vain edistetään tätä toimintaa sellaisissa tahoissa, jotka voivat estää sen, että päästäisiin tavoitteisiin. Ja milloin tämä hanke sitten päättyy? It's not for just... No sitä ei tiedetä, se nyt on osa tätä tämänhetkistä ohjelmaa. Kuten aikaisemmin sanoin, se on osa tätä rahapoliittista toimintaamme, eli tästä päätetään sitten johtokunnassa. Thank you. Uh, Miguel Urban. Kiitos sitten Miguel Urban Crespo. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Dragin. Tämä pankkipelastuskysymys on aika ajankohtainen kysymys edelleen omassa maassani. Kuten tiedätte, Deloitte-yhtiö sai sakon siitä, syystä, miten se oli toiminut bankia kysymyksessä. Sen raportissa oli 12 selkeää virhettä. Ja viime viikkoina on päätetty, että yksilöiden edustajista on asettu syytteeseen ja hän on joutunut siviil- yksityisoikeudellisesti vastaamaan tästä. Ja jos syytä nostetaan, niin Deloitte ehkä ei pysty enää toimimaan tilintarkastajana. Ja kun Rodrigo Rato oli vankian puheenjohtaja, hän myönsi sopimuksia Lezard tilitarkastusyritykselle ja se sai samalla tämän samalta yritykseltä maksuja ulkopuolisen tahon kautta. Tällaista tapahtuu jatkuvasti minun maassani ja olemme jo nähneet, että nämä neljä suurta tilintarkastajaa ovat hyötyneet valtavasti näistä pelastustoimista, kuten Transnational Institutein raportissa todettiin. Ja lisäksi EKP käyttää näitä tilintarkastajia stressitesteissä, ja ne eivät ole kovin luotettavia, kuten hiljattain nähtiin Banco Popularin tapauksessa. Me katsomme, että tämän takia eurooppalainen rahoitusjärjestelmä on nyt hyvin haavoittuvainen ja haluaisimme kysyä, mihin toimiin EKP voi ryhtyä, jotta voidaan päästä eroon tästä olikopolitilanteesta ja välttää näitä toistuvia petoksia. Ja oletko miettineet sitä, että voisi olla julkinen ja riippumaton tilintarkastaja, joka poistaa tämän riippuvuuden yksityistä sektorista, ja jotta voitaisiin puuttua tähän olikopolitilanteeseen? Thank you. Uh, now. Kiitoksia. No en nyt kommentoi yksittäisiä instituutioita. Voin toimittaa teille vastauksen kirjallisesti, koska tällä hetkellä ainakaan minä en tiedä, kuka valitsee nämä tilintarkastajat ja miten tilintarkastajat valitaan. Onko sitten EKP mukana, onko EKP mukana tässä vai onko sitten kyseessä komissio vai sekä että. Eli vastaan tähän mieluummin sitten kirjallisesti. Se, että olisi riippumaton julkinen tilintarkastaja, niin no sitä kannattaa pohtia, mutta tällä hetkellä minulla ei ole minkäänlaista kantaa tähän asiaan. Kiitos. Thank you. Kiitos, Philip Lamberts. Afternoon, uh, Mr. President. Mm, ähm, iltapäivä, herra puheenjohtaja. Pari kysymystä pikaisesti, e-, euroalueesti tietenkin. Ranskan uusi tilanne saattaa tarjota uusia mahdollisuuksia, mutta haluaisin pyytää teiltä pohtimaan ajatusta euroalueen budjet, budjeti, budjettia ja sen volyymia. Olisiko pari-kolme tällaista koria mukava olla tai olisi täysin tuomit, tyrmättävä ajatus tai jokin muu? Ajatellaan yhteistä valuuttaa. Sitten työmarkkinauudistukset, mutta koko, kokonaisuus tässä ollaan menossa koko ajan kohti työmarkkinoiden yhä joustavampaa soveltamista. Saksan punavihreä hallitus tässä on jo ottanut pitkiä askel. Kun mm, työllisyys paranee, nämä uudet työpaikat ovat osa-aikaisia, eivätkä mitään pysyviä työpaikkoja – en tiedä, paskaduuneja ja kaikki ole, mutta aika, aika pitkälle niin kyllä, heikkotasoisia. Eh, eh, tässä kysymys ei, nimenomaan, joka kiinnostaa, on tämä työllisyysluvut ja, ja tämä täysiaikaisten työ, työaikaisten luku on, on Belgiassa 53-70 Saksassa, Ruotsissa hiukan enemmän ja Alankomaissa vielä vähemmän. Jos ajatellaan tätä työmarkkinoiden dynamiikkaa tätä taustaa vasten, ei voida kuvitella sellaista, sellaista kasvuvauhtia, joka edes hipoisi täystyöllisyyttä. E, e, näinpä me tarvitsemme sitten tietysti työmarkkinapolitiikkaan uusia tu, tu, tuulia, jotka, eikä näitä, no mä haluan kytkeä tähän rahapolitiikkaan myöskin. Onko teillä tähän jokin kommentti? Well, on your first... Niin, ensimmäinen pointtinne on aika todellakin äh, aika pohdiskelun, aika tulevaisuuden mietti, mietteiden ja äh, äh, hahmotella tulevaisuutta äh, tavalla, jossa olisi, he, joka olisi selkeämmin hahmotettavissa ja kenties äh, vähän pitkällä tähtä, en paremmin pitkällä tähtäimellä nähtävissä, ennakoitavissa kuin tätä nykyään. Nämä äh, lähentymiskriteerit, jotka ovat hyvinkin äh, tiukkaan säänneltyjä, ja tämä on tietenkin yksi kulmakivistä. Muutaman vuoden, viime vuoden kokemus on osoittanut äh, talous- rahaliiton piiristä, että on kyennyt vastustamaan näitä kriisejä, mutta, mutta Hipo on käynyt aika lailla pahasti kriisin partalla pari-kolme kertaa on sen vuoksi äh, äh, luonnollista miettiä sellaista rakennelmaa, joka, joka on näinkin näkää tällaisissa olosuhteissa ei niinkään olisi uhattuna kuin aiemmin on ollut asianlaita. Näinpä Euroopan talous- ja äh, rahaliitto on, säilyy hauraana ja se on saatettava loppuun. Ja sen hauraus johtuu osittain siitä, että se on vielä keskeneräinen. Niin tähän täytyy panostaa. Täytyy suunnitella erilaisia toimia. Muutamat voidaan toteuttaa suhteellisen pikaisestikin. Ja, ja toisia suunnitelmia on hyvä lähteä ajoissa työstämään. On tärkeää pelottomasti lähteä muuttamaan näitä asioita silläkin uhalla, että joudutaan puuttumaan perussopimusteksteihin. Eli tämä tällainen ajatusmalli olisi hedelmällinen siinä tapauksessa, ettei, me olisi tavallaan sidoksissa kangistuneihin kaavoihimme unionimme, unionimme, unionimme valmistuminen oli aika, aika, aika paljon vauhdittunut nimenomaan juuri näiden rahoitussopimusten kautta. Ja ylipäätänsä, koska se, jos me tarkastelemme muut, mu, muita unioneja, niillähän on tällainen valtiotason tulo- ja menoarvio Eh, kysymys on siitä, että miten me sinne pääsemme, ei niinkään, että pitäisikö sinne päästä, vaan miten sinne päästä. Eh, aiemmin eh, ensinnäkin kaivattiin luottamusta maiden välillä ja sitten tarvittiin konvergenssia, lähentymistä, että, että päästään hyvään lopputulokseen. Jos unioni on liian heterogeeninen, niin se on myöskin sitten vastaavasti hauras. Eli Ensinnäkin pitää saattaa suunnitelmat valmiiksi, ne, jotka nyt jo ovat pöydällä, mutta myöskin ajatellaan, politiik- politiikkoja pitää yhdentää, jos halua, halutaan rakenneuudistusta toteuttaa ja pankkiunionia täydentää valmiiksi asti. Ne ovat kaikki osa tätä yhtä samaa pakettia. Ja sitten tämä ää, äh, työ, työmarkkinat ja niiden nykyaikaistaminen. Se, mitä puhuitte, on ihan, to, ihan totta, että työ, työllisyysluvut äh, paranevat äh, monta kertaa. Viisi, uut, viisi, uutta, viisi, uutta työ, viisi miljoonaa uutta työpaikkaa on luotu viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana ja, ja osalti paljon enemmän ennen kriisiä. Sehän on tietysti hyvä uutinen, mutta niin ikään toki pitää, pitää ö, paikkansa. Että, ja no, sanotaan ensin niin, että yleisesti ottaen unionin ö, useimmat jäsenmaat eivät ole sellaisia työmarkkinauudistuksia tehneet, jotka olisivat niitä joustavoittaneet mitenkään. Mutta nyt ollaan menossa siihen suuntaan, jossa pyritään luomaan sellainen tilanne, jossa vastatyöllistyneet olisivat tarpeeksi kyvykkäitä säilyttämään työpaikkansa ja toimimaan pitkäkestoisissa työpaikoissa. Sen tietotaitotasonsa oli sitten riittävä. Ja tämä tietysti heijastaa suoraan koulutus, koulujärjestelmään ja sen kehittämistarpeisiin työ, työ, työmarkkinoiden joustoa on tässä peräänkuultettu viime vuodet äh, tiiviisti, mutta samaan hengenvetoon pitäisi nyt sitten peräänkuuluttaa pitkäaikaisia äh, työpaikkoja ja laadukkaita työpaikkoja. Ja toki tässä sitten automaattisesti olisi seurauksena palkkojen myönteinen mm, kehitys. Eli tämä olisi tällainen kaikki voittavat win-win tilanne. Of course I don't need to. Kiitoksia. Mehän hyväksyimme tämän mietinnön, jossa käsitellään sitä, miten yhdessä voisimme saada aikaan enemmän lähestymistä ja saada aikaan tällainen väline, jolla voidaan käsitellä shokkeja. Se on kunnianhimoinen, mutta realistinen ehdotus samanaikaisesti. Seuraavaksi Mans. Ehm, Yritän nyt kuitenkin vaikka varmaan saakin, saakin standardin vastauksen niin kuin tavallisesti. Haluaisin kysyä, milloin tämä QE-määrän elvytys loppuu. Se on haitallista eläkerahastoille, säästäjille ja suurella osalla euroaluettakin. No EKP ei voi harjoittaa politiikkaa, se hoitaa vain hintavakautta. Olen kyllä se kuitenkin haluatte ilmaisin rahoittaa valtion velkaa joillekin. No, joka tapauksessa kaksi teidän taseenne määrä on todella korkealla tasolla. Teidän pitäisi kuitenkin pitää kisin lupauksesta, nimittäin ei pitäisi mennä yli 33 prosenttiin jonkin euroalueen maan valtion velasta te reagoitte vahvasti hiljattain myös Alankomaiden parlamentissa asiassa, kun kysyttiin siitä, e- että poliittinen rooli voisi liittyä tällaiseen maksukyvyttömyystilanteeseen. Sanoisitte, että tämä on nolla mahdollisuusongelma. Tämä voitaisiin kyllä estää toisellakin tavalla tämä kysymys, jos on niin, että 33 prosentin tasoa pitäisi noudattaa. Voisitteko sitten sanoa, mitkä maat ensimmäisenä saavuttavat tämän 33 prosentin tason valtion velasta. Ehkä se voisi tuoda valoa tähän vastaukseen määrällisestä elvyttämisestä. Thank you. Um, let me... Kiitoksia. Sanon suoraan, että olemme tietoisia siitä, että tämä pitkittynyt tilanne, erittäin alhaiset korot todellakin vaativat tai ovat haaste erityisesti eläkerahastoille ja vakuutusyrityksille ja yleisemmin yksittäisille säästäjille. On moniakin tapoja puuttua tähän asioihin, ajatellen sekä vakuutusalaa, säästäjiä, eläkerahastoja ja näihin toimiin pitääkin ryhtyä. Onko ryhdyttykin jo tällaisiin toimiin itse asiassa? Mutta se, tämä on varsin haastavaa. Kuitenkin syy, minkä takia asia on näin, tämä, niin kuin monta kertaa on sanottu, tilanne vaati alhaisia korkoja. Se oli ennakkoedellytys sille, että saatiin uudelleen elpymistä aika. Nythän olemme aika hyvällä tiellä saavuttamassa juuri tätä. Ja lisäisin vielä, että mitä tulee järkeilyyn tai syihin, joita usein on siteerattu eri tahoilla koskien meidän ohjelmaamme, nimittäin meitä sitoo mandaattimme. meidän pitää pyrkiä hintavakauteen, niin kuin on määritelty Tämä on määritelty äh, noin kahteen prosenttiin, näin olemme tehneet, ja siksi olemme ottaneet käyttöön tämän omaisuuden osto-ohjelman. Ja tämän takia olemme ostaneet joukkolainoja säännönmukaisesti, ja, ja nyt 60, 60 miljardilla eurolla kuussa. Mutta meidän tietäksemme kun olemme tietoisia näistä sivuvaikutuksista, joita saattaa syntyä, olemme myös tietoisia siitä seikasta, että perussopimukset sitovat meitä. Meidän ei pidä harjoittaa rahapoliittista rahoittamista, ja tämän takia meillä oli tämä liikkeelle äh, liikkeeseen raja ohjelmassamme. Nyt olemme nähneet, että ohjelma sujuu hyvin eikä neuvostolle, EKP-neuvostolle koskaan aikonut rikkoa näitä rajoja. Rajat ovat olemassa ja pidämme niistä kiinni. En nyt pysty vastaamaan teidän kysymyksenne siitä, mistä maista aiomme ostaa nyt vähemmän joukkolainoja, valtion joukkolainoja, että voisimme noudattaa jo näitä asettamia rajoja. Kiitos. Kiitos, Apex von Storch. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia, puheenjohtaja Draghi. Vuoden aluksi te vastasitte kollegoideni Valinetsanin kysymykseen, joka liittyi siihen, miten toimitaan tässä Target Spy 2 järjestelmässä. Te ette vastanneet tähän. Jos maa lähtee eurojärjestelmästä, silloin kansallinen keskuspankki ottaa vastuulle kaikki nämä lainat ja ne täytyy maksaa täysimittaisesti. Te viittasitte hypoteettiseen tilanteeseen, jossa joku maa lähtisi pois euroalueelta. Ja tämähän on tietysti kaikkein pahin mahdollinen tilanne. Ja jos nyt mietitään, mitä sellainen tapahtuisi, niin ehkä voisimme miettiä tapa näitä tilanteita, jotka ovat vähän todennäköisempiä kuin euroero. Eli minä hiukan ihmetyttää tämä teidän vastauksenne Alankomaiden parlamentille – Teiltä kysyttiin, mitä tapahtuu, mikäli euroalueen jäsen haluaa uudelleen järjestellä velkansa. Siis ei halua eroa eurosta, vaan haluaa järjestellä uudelleen velkansa. Ja te sanoitte, että emme halua spekuloida sillä mahdollisuudella niillä asioilla, jotka eivät toteudu. Ja sitten kysytte, miksi tällaista kysytte? No nyt esitän teille tämän saman kysymyksen ja viittaan tähän vastaukseen, jonka tammikuussa toimititte kollegalle, joka istuu tässä vasemmalla puolella. Niin eli tällainen hypoteettinen tilanne on tämä hypoteettinen pahin mahdollinen tapaus. Eli kysyn siis, mitä tapahtuu, jos euroalueen jäsen on maksukyvytön ja haluaa uudelleenjärjestellä velkansa, erityisesti kun ajatellaan miljardien valtiolainoja, jotka ovat EKPn taseessa – ja miten voitte varmistaa, että EKP ei tee samoin kuin vuonna 2010, kun Kreikka oli vararikon partaalla ja EKP joutui sitten ostamaan valtavasti Kreikan joukkovelkakirjoja, jotta Kreikka ei menisi konkurssiin. Now, let me, um, just give you... No, pari vastausta tähän. Ensinnäkin Euro on peruuttamaton, se on kirjattu perussopimukseen. Eli on turha yrittää yhdistää tätä velkojen uudelleenjärjestelmisiin. Ja sitten te kysyitte, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio uudelleenjärjestelee velkojaan. No sanoin, katsokaa Kreikkaa. Ja kolmanneksi sanoitte, että tämä aiheuttaa riskejä koko euroalueelle, koska EKPn ostamat joukkovelkakirjat monista maista. No siis nythän ei ole kuin rajallisesti riskien jakoja. Eli suurin riski koituu silloin kansalliselle keskuspankille. Kiitos. Thank you. Kiitos sitten Markus Ferber. Ja vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf... Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Äh, tästä päivälehti tekstiä vielä vähän, vähän samassa merkissä nämä meillä, että, meillä yli, ylijäämää yli 1,2 miljardia euroa ja, ja monissa muissa jäsenmaissa, erityisesti Etelä-Euroopassa, meillä on vasta, vastaavasti tämä vajetta Eh, miten te pidätte tätä kehitystä, millaisena, onko siinä jotain kestävää pohjaa teille vai, vai, vai, vai kyllä tietysti ajatellaan Ranskaa, kyllä silläkin pitäisi olla tällä positiivinen saldo tähän päivään mennessä ole ymmärtänyt, mitä toimenpiteitä siellä oikein kaivattaisiin. Tiedättekö te, millä tavalla voisimme päästä sitten tähän kriisiä edeltävään tasoon näissä valtion velkakysymyksissä. Thank you. Um... Kiitoksia ensinnäkin. Tämä, tämä, äh, tämä tällainen äh, jatkuva äh, kriisi näissä maksutaseissa 2012-2013, jolloin kriisi oli syvimmillä Tämä, tässähän on, on kysymys lähi, lähinnä äh, varapolitiikan hajautetusta hallinnosta ja siitä äh, seurauksen, sen seurauksena äh, meillä, meidän omaisuus osto hankintaohjelmamme ovat siinä suurimpana syntipukkina jos ajatellaan näitä, äh, näitä äh, keskuspankkien vastapuolia, 80 prosenttia sijaitsee niiden, äh, sen maan rajojen ulkopuolella, jossa keskuspankki sijaitsee. Ja 50 prosenttia näistä vastapuolista ei, on myöskin euroalueen ulkopuolisia maita. Näinpä kun, kun näitä vastapuolilta sitten ostetaan valtionverkkokirjat, mutta sitten nämä vastapuolet käyttävät sitten sitä käteistä tallettaakseen sen ei useimminkaan siihen myyvään keskuspankkiin, tämä velkakirjat velkakirjat sen keskuspankkiin, vaan käyttää sitten suurten rahoituskeskusten keskuspankkeja, Bundes, Bundesbankkia esimerkiksi. Ja, ja näin ollen sitten tämä kiintyykin sitten tällainen vastuuden puolelle pikemminkin ja, ja esimerkiksi Saksan äh, liittovaltion äh, pank, pankki sitten tietysti no, näissä, taikka sitten suurissa rahoituskeskuksissa sijaitsevat keskuspankit sitten äh, tavallaan tästä hyötyvät. Kaiken tätä pitäisi muutenkin toteuttaa siis hajautetumalla tavalla, kuten muutakin osaa rahoituspolitiikasta, rahapolitiikasta tehdään. Toisekseen meidän rahapolitiikkamme tuot tuottaa tällaista salkujen epä, epätasapainoa, koska näiden velkakirjojen myyjät sitten käyttävät näitä niistä saatavia tuloja ostaakseen muita omaisuuseriä, osakkeita tai muita velkakirjoja joko euroalueelta tai euroalueen ulkopuolelta. Eli meidän pitää seurata kaikkea tätä liikehdintää ymmärtääksemme sen, että että, että, että tämä ää, näiden myyjien toiminta sitten vaikuttaa, millä tavalla näitä, nämä omaisuuserien tulonsiirrot maiden taseeseen vaikuttavat. Jos ajatellaan 2012-2013 vuotta, ja sitä silloista kriisiä johtui lähinnä siitä, että euroalueen pankit tuolla reuna-alueilla äh, erityisesti huomasivat, että heidän markkinaperusteiset äh, rahoituslähteensä olivat ehtymässä. Näin äh, he vaativat, että keskusmaiden keskus, keskuspankit sitten rahoittavat niitä, mikä, mitkä sitten tietysti kasvattivat näitä vastoita aika dramaattisestikin. Ja, lopputuloksenahan oli siinä se oikeastaan, että se, nämä pankit sieltä, vaan lypsivät varoja keskuspankilta. Nyt eh, tilanne on hiukan erilainen, paljonkin erilainen kääntynyt päälailleen, eh, koska nyt keskuspankit myyvät sitten näitä, näitä eh, omaisuuseriä ja pääomaansa sitten erilaisille pankeille, rahoituslaitoksille, eläkevakuutusyhtiöille, näin poispäin. Ja se on tämä salkun ja, ja on epätasapaino, joka sitten tässä rahapolitiikan sovellettaessa johtaa sitten tällaiseen epätasapainoon. Olemmeko nä- nä- näkemässä jotakin ähm, muutoksia? No, emme välttämättä sitten. Äh, markkinatilanne on, vaikuttaa suotuisalta sekä äh, kaupallisille pankeille että äh, ja reaalitaloudelle muutenkin ja, ja sitten myöskin sitten näille valtiollisille rahoittajille, keskustason rahoittajille. Tuolla viisi vuotta sitten Korkotaso oli hyvin korkealla ja suuri ja hankala, hyvin suuria hankaluuksia ylipäätänsä mistään rahoitusta löytää. Tilanne on tänä päivänä aivan toinen. Weizsäcker. Kiitos Jakob von Weizsäcker. it's a pleasure to have you here. Edustaja pääjohtaja Draghi, ilo, että olette täällä. Meillä on teillä kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee mahdollisuutta, ei lähitulevaisuudesta, mutta kuitenkin, kun korot kääntyvät ja annoitte meille varsin vaikuttavan kuvan elpymisen laajentumisesta ja tietenkin hintadynamiikka edelleenkin on maltillista ja vähäistä, mutta nyt saattaisi kuitenkin olla hyvä hetki miettiä, mitä tämä korkojen, korkotilanteen muuttuminen saattaisi olla ja miten se vaikuttaa, äh, minkälainen haaste se on velkaantuneille talouksille. Ja sitten kysymykseni kuuluu, kun nyt keskustelemme siitä, että todellakin voitaisiin syventää rahaliittoa, mikä auttaisi erityisesti siinä, että voitaisiin tehdä raha emu immuuniksi järjestelmäriskeille, jota syntyy tällaisista haasteista, ja aivan erityisesti, miten Valtio ja pankkien yhteydessä tässä käsitellään. Mielestäni hyvä vastaus, vahva kysymys tähän helpottaisi myös siinä, että saavutettaisiin poliittista yhteisymmärrystä pankkiunionin mm, backstop-kysymykselle, varautumisjärjestelylle. Sitten kun puhutaan näistä, teen työtä itse tietysti Brexit on tässä huomattava haaste ajatellen sääntelyä rahoitussektorilla, joku tästä voitaisiin hoitaa, niitä vahvistetaan kolmansien maiden eh, vastaavuusjärjestelmiä, hyväksyttäisiin siis ase- eh, sääntely, joita harjoitetaan eri lainkäyttöalueilla, niin kuin tulisi olemaan Ison-Britannian tapauksessa. Sitten toinen lähestymistapa, ekstra territoriaalisuus. USA toimii jo jossakin määrin tällä tavalla. Sovelletaan omia sääntöjä ulkomailla, esimerkiksi valvonnan kohdalla. Ja sitten kolmanneksi olisi tällainen repatriaatioaspekti. Ja olisi nyt utelias tietämään, mitä olette mieltä, millä alueilla rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, kun riskejä hallitaan, mitä olette mieltä keskusvastapuolesta? siinä mielessä, missä, missä nyt tällä, tällä hetkellä teemme työtä keskusvastapuolikysymyksessä. We've actually already seen. Kiitoksia. Itse asiassa olemme jo nähneet, että korot ovat nousseet äh, tuottokäyrässä. Ja me olemme arvioineet tätä niin, että tämä johtuu puolet tästä johtuu siitä, että reaalikorot ovat nousseet ja puolet liittyvät siihen, että yleisesti talouden tilanne on parantunut euroalueella. Ja puolet tästä taas liittyy siihen, että on vähennetty vakuuspreemioita deflaation kohdalla. Markkinat siis ovat sitä mieltä, että deflaatiosta on tullut pienempi vaara ja uhka ja näin ollen tarvitsevat vähäisemmän vakuutuksen sen eteen. Nämä ovat molemmat hyviä uutisia. uutisia kun ajatellaan tämänhetkisiä inflaatioodotuksia, jotka vain pikkuhiljan ovat nousseet viimeisen vuoden aikana suurin piirtein. Niin onko tämä sitten luonut sellaisen ilmiön, epävakauden ilmiön? Ei, emme mielestäni voi tällä, tällä tavalla tilannetta analysoida. Voidaanko sulkea pois, että nousevat korot niin eihän tätä voida, että koskaan nostaa, totta kai se on mahdollista, on niin palaan tällä kysymykseen. On aika selvää, että kun inflaatio kestävällä tavalla lähenee meidän tavoitettamme ja kun tämä lähentyminen tulee eh, kestävämmäksi, silloin maat, joilla on alhainen kasvu, korkeat velat, niiden pitää pystyä vastaamaan korkeampaan korkotilanteeseen, reagoimaan korkeampiin korkoihin ja tältä kannalta että tarvitaan oikeita politiikkoja, että voidaan hoitaa tämä tilanne niin, finanssipoli- niin verotuksesta, mutta myös tarvitaan kasvua tukevaa politiikkaa, koska tämä on ehkä kaikkein tärkein osa niiden talouspolitiikkaa, siis näiden maiden. Sitten Pitäisikö meidän miettiä jonkinlaista instituutioista järjestelyä, jonka mukana suljettaisiin pois mikä tahansa epävakuus johtuen siitä, että jotkut maat ovat jääneet jälkeen lähentymisprosessissaan suhteessa muihin? todennäköisesti, jos tarkastelemme historiallisia esimerkkejä ja kokemuksia, joita meillä on ollut maastin sopimuksen alkuaikoina, niin molempia tarvitaan. Maiden pitää toimia ja parantaa tilannettaan ja harjoittaa tervettä oikeanlaista finanssipolitiikkaa ja samanaikaisesti olette aivan oikeassa. Yhteys valtion velan ja pankkien välillä, se täytyy saada leikattua ja saada aikaan nämä, kuuletaan ähm, huom, huom, ö, aikaan. Sitten tarvitaan järjestelmät, jotka pystyvät paremmin kestämään mahdollista epävakautta, jota syntyy valtioista, jotka ovat muista jäljessä. Tässä asiassa pitäisi, pitää myös edistyä. Tämä on tällaista kokonaisvaltaista prosessia, joka, jota meidän pitää suunnitella tulevaisuuden varalta. Sitten toinen kysymyksenne. Viittaan tie, komission tiedonantoon yhteistä keskusvastapuolista toukokuun alusta. Siinä he toteavat erilaisia vaihtoehtoja, millä voidaan vahvistaa valvontajärjestelmää, jota sovelletaan keskusvastapuoliin, mukaan lukien se, että vahvistetaan valvontaa EU-tasolla ja tai ottaen huomioon sijaintipaikat, niille, sijaintivaatimukset. Tietenkin EU-lainsäädästä teistä riippuu, minkälainen järjestelmä otetaan käyttöön järjestelmän kannalta tärkeisiin järjestelmällisen kannalta tärkeisiin kolmansien maiden keskusvastapuoliin EKP, joka laskee liikkeelle eurovaluuttaa, niin siksi meille on ratkaisevan tärkeää, että voidaan säilyttää ainakin tämänhetkinen toiminnan taso järjestelmän kannalta tärkeissä euromääräisissä selvitystoimissa riippumatta puitteista, joita lainsäätäjä hyväksyy ja ehdot, jotka liittyvät tulevaan tilanteeseen EUn ja Iso-Britannian välillä on vaikea äh, nähdä tätä lopullista rakennelmaa, mutta me haluaisimme kuitenkin säilyttää, että säilyttää ainakin tämän asteisen toiminnan tason. Meidän täytyy, meillä täytyy olla kunnollisia välineitä EU-lainsäädännön mukaisesti tai lainsäädännössä, että voidaan varmistaa se, että voimme säilyttää valuutan vakauden mahdollisten riskien takia, joita syntyy siitä, että euroselvitystoimintaa harjoitetaan euroalueen ulkopuolella. Tässä olemme todellakin tyytyväisiä komission tiedonannosta. Ja kyseinen tiedonanto täysin ottaa huomioon roolin, joka Euroopan keskuspankilla täytyy olla tässä uudessa tilanteessa ja ympäristössä. Kiitoksia. Gabriel Mato. Kiitos, Gabriel Mato. Kiitoksia, puheenjohtaja, kiitoksia, pääjohtaja Draghi. Minä puhun nyt tulevaisuudesta ja kahdesta asiasta. Euroopan tulevaisuudessa suhtaan nyt epävarmuutta. Merkelhän on sanonut, että ajat, jolloin pystyimme luottamaan toisiin, niin ovat nyt ohi. Eli meidän täytyy nyt tarkastaa tätä asiaa. Ja sitten Ranskassakin on todettu, että euroa täytyy uudistaa huomattavalla tavalla. Ja siellä on tehty erinäisiä ehdotuksia ja myöskin Espanjassa ne voidaan hyväksyä finanssipoliittinen lähestyminen, euroalueen budjetti, eurooppalainen valtiovarainministeri ja pankkiunionin rahoitus. Eli voisitko kertoa hiukan näistä ehdotuksista ja toimisiko tämä todellisuudessa? Ja sitten kun ajatellaan Euroopan viranoma- valvontaviranomaisten tulevaisuutta, Euroopan komissiohan on järjestänyt kuulemisen liittyen virastojen tulevaisuuteen meidän täytyy katsoa, ovatko ne pystyneet täyttämään tavoitteensa. Ja haluaisin kuulla teiltä, mikä tulevaisuus on näissä kysymyksissä. Ja sitten ihan klassinen kysymys, jonka aina esitän ja josta kaikki aina puhuvat. Eli se, että te puhuitte asiasta, josta olemme samaa mieltä, eli että kasvu on parantunut, työttömyys on vähentynyt, nyt on enemmän luottamusta markkinoilla, ja te myöskin puhuitte siitä, että meidän täytyy toteuttaa rakenneuudistuksia ja edistää innovaatiota. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on nyt muutettu korkopolitiikkaa, samoin Kiinan keskuspankissa. Eli voisitko kertoa, millaisia tulevaisuuden näkymiä Euroopan keskuspankki on käsitellyt. Ja sitten kaikkein tärkein kysymys, johon varmaan ette osaa vastata, mutta kysyn kuitenkin, eli voimmeko odottaa, että korot nousevat tulevina kuukausina. Ja lopuksi vielä ihan lyhyesti kauppasuhteet Yhdysvaltoihin. Trumphan oli juuri viime viikolla täällä. Ja nyt tilanne on huolestuttavan varsinkin, kun ajatellaan kauppapolitiikkaa, jota meillä on, eli Onko teillä tästä asiasta jotain mielipidettä? Kiitos. Uh, thank you all. First... Kiitoksia. Ensin tämä ensimmäinen kysymys. Tämä komission kuuleminen on erittäin tervetullut näiden virastojen suhteen ja täytyy muistaa, että vuonna 2011 edistyttiin huomattavasti kohti pankkiunionia – ja se on sitten se pilari, jolle pääomamarkkinaunioni rakennetaan. Tämä on tärkeä askel sitä kohti, että meillä on yksi valvontajärjestelmä, yksi sääntelyjärjestelmä euroalueella ja oikeastaan Euroopassa. Me olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa ja nämä ovat nyt toimineet kuusi vuotta, eli meidän täytyy niitä tarkastella ja me nyt tarkastelemme näitä asioita. Ja tällaisessa vaiheessa on hyvin vaikea nyt ennakoida, mikä on tulevaisuus valvontaviranomaisten suhteen. Tällä hetkellä meidän täytyy vain sitten katsoa, miten voimme tehdä yhteistyötä komission kanssa ja varmistaa se, että valvontajärjestelmä vahvistuu tämän tarkastelun jälkeen. Ja se pitäisi olla mahdollisimman yhdenmukainen, koska meillähän on vielä monia kansallisia eroja eri jäsenvaltioissa. Ja tämänhetkinen järjestelmä ei ole täysin harmonisoitu. Ja sitten tämä toinen kysymys, no siihen on vaikea nyt tässä vaiheessa vastata, voin vain todeta uudelleen rahapoliittisen kantamme. Eli me noudatamme tätä kantaa, kunnes inflaatiotasot lähenevät. Tämä koskee koko euroaluetta. Eli sen pitäisi olla lähellä, mutta alle kahden prosentin euroalueella, siis ei vain yhdessä tai toisessa maassa. Ja tämän pitää olla kestävää eikä mitään väliaikaista. Inflaatiohan oli 1,9 prosenttia, kuten äsken totesin, mutta se liittyi lähinnä energiahinnan noususta. Ja nyt hinnat ovat laskeneet, joten myöskin tämä kuluttajahintainflaatio on laskenut. Ja meidän täytyy nyt uskoa, että tämä jatkuu, vaikkakin vedämme pois tämän rahapoliittisen tuen, jota tällä hetkellä annetaan. Ja sitten tämä kolmas kysymys. Me kaikki olemme huolissamme. Ja EUn rakenne ja sisämarkkinat pohjautuvat sille, että me jaamme vapaakaupan edut. Ja se, mitä nyt on tapahtunut viimeisen 15-20 vuoden aikana, on se, että vapaakauppa ja globalisaatio ovat tuottaneet valtavasti etuja, mutta kaikki ihmiset eivät ole päässeet osallisiksi näistä eduista. Eli meidän täytyy pärjätä paremmin, kun jaamme näitä hyötyjä kaikille, jotka ovat mukana näissä prosesseissa. Mutta tämä neoprotektionistinen asenne, jota nyt on Yhdysvalloissa, niin se on tietysti huolestuttava. Thank you, Pedro Silva. Kiitos sitten Silva Pereira. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Draghi, no, kovasti paljon tervetuloa. Minulla olisi pari kysymystä Ensimmäinen liittyy rahapolitiikkaan, kuten selkeästi äsken totesitte, että, että kotimainen kustannuspaine äh, palkan korotuksista äh, johtuen erityisesti on, on, on riittämätön sitten äh, no, kitistää pitkän aikavälin inflaatio ja myöskin sitten investoijat tarvitsevat tietoa Tamerammista talouden uudistuksista. Minä peräänkuultan sitä, että me tarvitsemme rahapolitiikkaa nyt entistä enemmän suorastaan. Minun, minun mielestäni EKP e, e, e, ei lähiaikoina kai sitten tätä rahapolitiikkaa tule millään tavalla ainakaan – heikentämään. Kuten äh, tiedätte, Euroopan komissio, komissio hiljakkoin äh, esitti, että Portugali er, irrotettaisiin tästä äh, liian suuren alijäämän hätäpaketista ja, ja, ja näin sitten voisi jatkaa talouden kehittämistä ja, ja työllisyyden parantamista. Ensinnäkin, miten te näette tämän kehityksen Portugalissa ja tässä yhteydessä Portugalin äh, hallitustolta on pyydetty e, e, merkittävää etumaksua, tai äh, Portugalia on pyydetty aikaistamaan tämän IMFn lainan takaisin maksua. Mutta e-, eikö tällaisella isolla äh, potilla sitten voisi olla kielteisiä vaikutuksia ajatellen vaikkapa EKPn osto-ohjelmaan liittyen muistaen, että nämä rajat ovat kaiken kaikkiaan osana tätä EKPn näiden joukkovelkakirjojen ostopolitiikkaa, joka on siis vähenemään päin kaikki kaikkea. Minkälaisena te näette tämän tulevaisuuden? ensimmäiseen kysymykseen noudattelee samaa kaavaa kuin äsken mainitsin korkotason noususta. Tämä inflaatioluvut tällä haavaa kertovat meille, että, että, että, tämä, että rahapolitiikan mukauttamistoimia ei suinkaan pidä vähentää, vaan pikemminkin päinvastoin. Eh, nämä eh, inflaation konvergenssiprosessista näkyy, että, että, että eh, kehitys on kestävää, tämä hoitotoimet ovat olleet kestäviä ja johtavat toivottuun tulokseen kestäviä siis siinä mielessä. Oli miten oli ensi, ensi viikolla seuraavassa rahapolitiikan neuvostossa, jossa arvioidaan lähiajan hankkeita ja niistä sitten eh, informoidaan eh, asianomaisia ministereitä. Sitten toiseen kysymykseen. Toki Portugalissa edistys on ollut huomattavaa kaikilla mittareilla. Eh, tämä on hyvä, mikä pit, hyvä ensinnäkin pitää mielessä. Ja toisekseen on, on hyvä pitää mielessä sekin, että, että, että, että kyllä siellä erilaista haavoittuvuutta on näkyvissä merkittävässä määrin, erityisesti pankkisektorilla – monissa maissa tuolla periferiassa on, on suuria vaikeuksia vielä. Ja teitä pitää tietysti hoitaa oman pankkijärjestelmän turva, turvallisuuden ja vakauden takia, mutta myös siksi, että pystyisimme sitten täysimittaisesti hyödyntämään portugalilaisten pankkien kykyä rahoittaa reaalitaloutta – mutta siinä mielessä kyllä täytyy nostaa hattua näille kotitalouksille sekä yrityksille, jotka tätä tilannetta ovat parantaneet. Vastauksena toiseen kysymykseen on kuullut, että en, en, usko, en ar- usko, että tämä IMFn lainanmaksu aikataulu vaikuttaa sitä tai tätä. Kiitos, Temperat Langen. Danke. Kiitoksia puheenjohtaja, että olette täällä valiokunnassa säännöllisesti. Kolme kysymystä. Ensinnäkin tämä käteiskysymys ja sitten valtava arvonlisäverovaje. Tutkimusten mukaan nämä asiat liittyvät toisiinsa. Silloin kun on suuria vajeitahan, silloin käytetään hyvin paljon käteistä. Ja sitten toiset ovat ehdottaneet, että poistettaisiin 500 euron setelit, toisaalta yhden ja kahden sentin kolikot. Ja sitten tämä liittyy siihen, mistä Weizsäcker kysyi, clearing. Tämä on nyt tärkein kysymys, joka liittyy Brexittiin. Voisitko kuvitella, että voitaisiin tehdä yhteistyötä Lontoon kanssa, joka pohjautuisi tämänhetkiselle Euroopan pankkiviranomaisen yhteistyölle, vai olisiko parempi, että Euroopan pankkiviranomainen siirrettäisiin osaksi Euroopan keskuspankkia. Ja sitten Yhdysvaltojen lainsäädännöstä on kestänyt pitkään ennen kuin tämä laki hyväksyttiin. Tästähän puhuttiin Bushin aikana ja Obaman aikana, kun oli rahoituskriisi, emmekä nyt tiedä, mitä Yhdysvalloista tulee, mitä uusi presidentti aikoo tehdä. Hänhän aikoo kumota osan tästä laista ainakin pankkien osalta. Ja näettekö tässä nyt suurempia riskejä vai ovatko neuvottelut jo pidemmälle kuin tiedämmekään? Kiitos. Well, on, on, on the first point where... Niin ensimmäinen kysymys. Eli käteisen laaja käyttö, onko se yhteydessä veronkiertoon? No, todennäköisesti näin on vaikkakin tällä hetkellä minulla ei ole selkeää näkemystä, voin vain vastata sitten kirjallisesti tähän kysymykseen. Mutta todennäköisesti näin on. Ja sitten kansainvälinen yhteistyö. Sehän on keskeisen tärkeää, jotta voimme torjua veronkiertoa, liittyy sitten käteisen käyttöön tai muihin tapoihin. Ja kaikki hallitukset ovat nyt tämän tunnustaneet. Eli joka tapauksessa, ainakin minä uskon, ja ehkä olen väärässä, mutta tapahtui mitä hyvänsä neuvotteluissa yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä, niin yhteistyö veronkierron torjumiseksi tulee jatkumaan. Kaikki maat ovat tämän toistaneet myöskin G7 valtiovarainministerien kokouksessa – Siellähän puhuttiin juuri tästä ja ehkä tästä puhutaan sitten vielä lopullisessa lehdistötiedotteessa. Sitten toinen kysymys liittyi pankkivalvontaviranomaisen ja Euroopan keskuspankkiin. No ei välttämättä, koska niillä on eri tehtävät. Pankkiviranomainen on sääntelevä elin ja Euroopan keskuspankki on taas valvontaelin. Ja tämä ei nyt tietenkään ole meidän käsissämme, vaan tämän teidän eli lainsäätäjien käsissä. Ja me katsotte, että näiden kahden pitäisi olla olemassa rinnakkain. Ne käsittelevät myöskin eri maita. Tämä maantieteellinen kattavuus on erilainen näissä kahdessa. Ja sitten kysyit, niin, No nyt on liian varhaista sanoa, kun nyt uudist, Yhdysvalloissa uudistetaan rahoituslainsäädäntöä, niin puututaanko siellä siihen osaan, joka liittyy pääomavaatimuksiin pankeissa, vai liittyykö se enemmänkin siihen osioon, joka liittyy markkinalainsäädäntöön? eli näihin eri sääntöihin ja muihin kysymyksiin, jotka liittyvät pikemminkin markkinalainsäädäntöön tai sitten sekä että. Me olemme jatkuvasti yhteydessä toisimme, mutta tämä nyt ei ole ihan selvää vielä. Ja tämä ei tärkeä kysymys, koska riippuen tästä päätöksestä, joka tehdään, no me vielä olemme luottavaisia ja toivomme, että pystymme saman aikaan maailmanlaajuisen sopimuksen pääomavaatimuksista, jotta olisi yhtäläiset kilpailumahdollisuudet eri pankeissa ympäri maailmaa. Kiitos. Thank you, Luigi Morgan. Kiitos, Luigi Morgan. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi, te olette EKPn pääjohtaja ja te käsittelette inflaatiokysymyksiä. kysymyksiä ja te olette kiinnittäneet huomiota työllisyyteen ja kasvuun, mutta jos ei ole selkeää kasvua eikä työllisyys kasva, niin silloin dynamiikka inflaation takana on heikkoa. Ja tekin olette monta kertaa todenneet tämän viime kuukausina. Te muistutitte siitä, että Frankfurtissa ja myöskin täällä on käsitelty näitä kysymyksiä ja on mietitty, miten rahapolitiikka ei voi olla ainoa tapa tukea euroalueen kasvua, eli tarvitaan myöskin finanssipoliittisia toimia ja meidän täytyy toteuttaa rakenneuudistuksia. Eli kaksi kysymystä. Katsotteko, että rahapolitiikka olisi tehokkaampaa, jos kansallisissa julkisissa menoissa otettaisiin paremmin huomioon kasvukysymys Euroopan tasolla – ja meillä pitäisi ehkä Euroopan tasolla olla koordinoitua politiikkaa, jos nyt ajatellaan vaikka Moskovicin lausuntoja viime joulukuulta. Ja sitten toinen kysymys. Katsotteko, että finanssipolitiikka Euroopan tasolla voisi taata sen, että meillä on oikeanlainen poliittinen mix, ja tällä tavalla voitaisiin luoda jonkinlainen budjetti euroalueella, joka ehkä voitaisiin rahoittaa omista varoista. Ja millaisia piirteitä sitten pitäisi olla tällaisella budjetilla, jotta se voisi toimia vakauttavalla tavalla taloussyklissä. Kiitos. Um, thank you. Yes, I... Kiitoksia. Niin olen monta kertaa sanonut, että rahapolitiikka voisi olla paljon tehokkaampaa, jos meillä olisi myöskin politiikkaa, joka ottaisi huomioon bisnessyklin. Tai vielä tärkeämpää olisi ottaa huomioon rakennepolitiikka, joka parantaa kasvunäkymiä. Tällä hetkellä EKPn arvio tämänhetkisestä finanssipolitiikasta on se, että finanssipoliittinen kanta euroalueella on neutraali ja se on ihan hyvä. Eli tämä nyt on tämänhetkinen arvio EKPssä. Eli me katsomme, että tällainen neutraali finanssipoliittinen lähestymistapa on oikea, kun ajatellaan optimaalista politiikka-miksiä. Ja sitten toinen kysymyksenne. Viittasin aikaisemmin rahaliiton haurauteen, koska se ei ole vielä täydellinen. Ja nämä puutteet liittyvät moniin tekijöihin, mutta yksi liittyy siihen, että meillä ei ole finanssipoliittista kapasiteettia. Ja finanssipoliittinen kapasiteetti on käsite, joka liittyy kaikkiin rahaliittoihin ja kaikkiin lain käyttöalueisiin. No, miten tämä voitaisiin toteuttaa? Se on nyt tärkeää selvittää, mitä toimia pitäisi toteuttaa. Ja olen monta kertaa täälläkin todennut, että me tarvitsemme pilareita, joiden pohjalle rakennetaan finanssipoliittista kapasiteettia. Ensinnäkin luottamusta ja toisaalta lähentymistä. Luottamus liittyy siihen, että jotta olisi jaettua finanssipoliittista toimintakykyä, niin hallitusten ja valtioiden on luotettava toisiinsa – niiden on uskottava, ette voi olla jatkuvasti velkoja ja jatkuvasti velallisia, eikä jatku- voi olla mitään pysyvää siirtounionia. Vaan meillä pitää olla finanssipoliittista toimintakykyä, jolla pystytään toimimaan epävakautta ja shokkeja vastaan. Ja sitten voimme päästä ehkä samaan tilanteeseen kuin ennen kriisiä. Mutta toinen vielä tärkeämpi kysymys on se, että maat, jotka ovat rahaliitossa, niin ne eivät voi olla liian erilaisia. Niiden täytyy lähentyä toisiaan. Ja lähentyminen tarkoittaa rakenneuudistuksia. Ja rakenneuudistukset ovat erilaisia eri maissa. Kussakin rahaliiton maassa pitää olla tietynlainen rakenneuudistussuunnitelma – Eli ei voida sanoa, että yksi malli sopisi kaikille, mutta maiden täytyy kuitenkin lähentyä, jotta saadaan aikaisemmin parempaa kasvua. Ja tätä aletaan jo pikkuhiljaa nähdä, kuten totesin. Olemme nähneet, että kasvu, kasvu on tasaisempaa kuin ennen kriisiä. Kiitos. Thank you. Kiitos sitten Martus Schellon. Grazie, presidente. Kiitoksia. Pääjohtaja, täyttää paikalla. No, nämä käteismaksut liittyvät usein rikolliseen toimintaan, veronkiertoon, rahanpesuun, terroristin rahoitukseen. Ei ole sattumaa, että pääministeri Modi Intiassa viime marraskuussa teki säännön, joka estää käteisen käytön juuri, jotta voidaan välttää veronkiertoa, joka tuhoaa näitä voittoja, joita on laittomasti saatu aikaan. Ja tällä on ollut myönteisiä vaikutuksia Intiassa. Siellä talous on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. No, ikävä kyllä Italiassa käteistä käytetään vielä hyvin paljon. Ja se johtuu siitä, että esimerkiksi luottokortin käyttö on hyvin kallista. Se on 3,6 prosenttia. Ja sitten kun ajatellaan vaikka näitä luottokorttien vuosimaksuja, ne ovat aika kalliita. Ja nyt on ehdotettu, että käytettäisiin näitä luottokorttimaksuja enemmän. Ja tällä tavalla myöskin Italiassa voitaisiin noudattaa politiikkaa, joka tukee maksukorttien käyttöä, koska tällä politiikalla voisimme mahdollistaa sen, että vähennetään käteisen käyttöä ja voitaisiin vähentää mahdollisia rikollisia toimia. Italiassa on institutionaalissa toimintatapa, jossa on tietyt talouden toimijat äh, merkitty vaarallisiksi. Ja nyt on mahdollista, että Italian tulee ennenaikaiset vaalit. Syyskuussa päätetään sitten budjetista ja määrällisestä elvytyksestä, eli ehkä sitten ennenaikaiset vaalit voisi olla mahdollisuus käynnistää Italian talous uudelleen. Mitä mieltä olette tästä? Eh, sulla seconda domanda veramente... Niin tästä toisesta asiasta minulla ei ole paljon sanottavaa. Vaalejahan nyt joka puolella. Eli on vaikea nyt arvioida tätä, enkä minä nyt ainakaan pysty kunnolla arvioimaan tätä vaalipäivämääräkysymystä. kysymystä ja sitten toinen kysymys liittyy käteisen käyttöön ja se, että se on yhteydessä rikolliseen toimintaan. Meidän täytyy nyt panna merkille, että EKP on toiminut tällä saralla jo. Ja vähitellen on vähennetty käteisen käyttöä ja 500 euron setelit tullaan poistamaan käytöstä muutaman vuoden kuluessa, mutta nyt täytyy pitää mielessä, että eri alueilla, euroalueilla on erilaisia preferenssejä, mitä tulee käteisen käyttöön. Ja samanaikaisesti käteistään käytetään hyvin paljon laittomaan toimintaan, joka voi olla hyvin monimuotoista. Eli meidän täytyy olla aktiivisia ja meidän täytyy muistaa, kuinka tärkeä käteisen käyttö on. Tätähän monet valtiot ja kansalaiset ovat korostaneet Euroopassa, mutta meidän täytyy valvoa sitä, että käteisen käyttö ei tue rikollisuutta. Eli te puhuitte sitä, sitä, että voitaisiin käyttää luottokortteja ja luottokorttilaskuja veroilmoituksissa – No tietysti näin voidaan toimia, mutta kansallisilla viranomaisilla on hyvin paljon liikkumavaraa, mitä tulee veronkierron torjuntaan ja kun arvioidaan veronkiertoa. Eli liittyykö se käteisen käyttöön vai ei. Ja viranomaiset tietysti ovat olleet hyvin aktiivisia näissä kysymyksissä myöskin eu tasolla. Kiitos. Thank you. Nina G- Kiitos sitten Nina Jill. Thank you, Chair, President. Kiitoksia puheenjohtaja pääjohtaja pari asiaa. Viimeisimmät luvut osoittavat, että työttömyys on nyt alhaisimmalla tasolla kahdeksan vuoteen euroalueella ja on selvää, että paljon tästä johtuu EKPn määräistä elvytysohjelmasta. Samanaikaisesti te sanoitte tänään, että tarvitaan korkeampaa tuottavuuden kasvua, joka vaatii innovointia. Innovointi rahoitussektorilla on avainasemassa, mutta myös muilla sektoreilla ja aloilla. Me juuri olemme päättäneet G7-kokouksen ja ilmastonmuutos oli siellä olennaisessa roolissa. Trump ei halunnut sitä hyväksyä, mutta kun ajattelemme uudestaan COP21 ilmastosopimukset, joista G7-johtajat sopivat, liittyy selkeisiin poliittisiin strategisiin merkkeihin, jotta voidaan keskittyä globaalisti vihreään rahoitukseen. Ymmärrän kyllä, että te sanoitte, että EKPlle on tärkeää toimia neutraalilla tavalla, mutta on olemassa selkeä sitoutuminen Euroopassa sen suhteen, että meidän täytyy parantaa ympäristömme tilaa. Eikö nyt ole aika, että tämä 60 miljardia euroa, joka menee joka kuukausi määräisen elvytyksen, ehkä sen pitäisi harjoittaa hiukan rohkeampaa, avoimempaa määräistä elvytystä. Jos emme näin tee, miten muuten EKP voi rohkaista innovointiin vihreän rahoituksen alueella. Sitten toiseksi kysyn keskusvastapuolista. Haluaisin vain tarttua vastaukseenne, jonka vastauksen kannatte kollegaan Weizsäckerille, kun sanoitte, että te haluatte säilyttää tämänhetkisen järjestelmän ja välineet, joilla voidaan tarttua mahdollisiin järjestelmäriskeihin, joita keskusvastapuolista saattaa syntyä, jotka sijaitsevat kolmansissa valtioissa. Mitä odotatte tässä mielessä yhteistyötä e- Englannin pankin, keskuspankin kanssa ja miten arvioitte niiden äh, perusteluita, jotka vastustavat siitä, varoittavat siitä, että tämä johtaisi huomattavaan äh, tai siinä, että pankkia pitäisi pääomittaa huomattavalla tavalla enemmän. Thank you. Um, on your first question. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymyksenne. Kun me suunnittelemme ja laadimme omaisuuden, omaisuuseräosto-ohjelmamme johtuen sekä yritys, hankelainoja, niin siinähän vihreät kysymykset ovat tärkeitä tässä yrityspuolen joukkolainakysymyksessä. Silloin me suunnittelemme tämän ohjelman niin, että ajattelimme rahapolitiikkaa ennen kaikkea, riskinhallintakysymykset olivat hu- mielessä samoin yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Mm, vastasin Vastaan näin myös ehkä aikaisempaan kysymykseen siitä, suosiiko yritysjoukkolaina ohjelma tällaista vai ei. Vastaus on selvästikin ei, koska yksi kriteereistä oli yhtäläiset toimintamahdollisuudet kautta eri toimijoiden, eri markkinatoimijoiden. Nyt kuitenkin kelpoisuuskriteerit ovat tarpeeksi laajoja niin, että monet vihreiden yritysten joukkolainat kuuluvat osto piiriin, joten vastaus kysymykseen on, että haluaisitte ohjelman, joka rajoittuu vain ympäristöyritysrahoitukseen, mutta näin tilanne ei ole, koska haluamme aina pitää mielessä riskinhallinnan, rahapolitiikan ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Entä ottaako ohjelmamme huomioon yritykset, jotka noudattavat vihreää rahoitusta? Vastaus on tähän kyllä. Toinen kysymys. Niin, tämänhetkinen tilanne. Te oikeastaan käsittelette kahtakin asiaa. Ensinnäkin tämä keskusvastapuolikysymystä, CCP-kysymystä ja sitten taas pankit. Pankkien uudelleen tai siirtyminen, mitä se voisi tarkoittaa, jos niiden sijaintipaikka muuttuisi. Tietenkin hiljattain Yhdistyneen kuningaskunnan päätös lähteä EU-sta herättää ongelmia, mitä tulee euroalueen kykyyn valvoa sitä, miten offshore-selvitys, clearing toiminta vaikuttaa. Kuitenkin halutaan säilyttää e-, euron vakaus. Tässä tilanteessa olemme tyytyväisiä komission työhön, ja pyritään varmistamaan, että vakoitus, rahoitusvakaus ja keskusvastapuolien puolien te, terve tilanne on otettu huomioon erilaisia vaihtoehtoja mukaan, mukaan lukien Euro, Euro, Euroopan tasoinen lisätty valvonta. Nyt on vielä liian varhaista no, kommentoida valvontajärjestelyitä keskusvastapuolen kohdalla jatkossa. Haluaisin vielä mainita, että lisäpääomavaatimukset, kun esille, vaarana on relevantimpaa pankeille kuin keskusvastapuolille, mutta se voisi kyllä vaikuttaa myös keskusvastapuoliinkin. Se on ihan selvä asia. Meidän pitää tarkastella näitä kysymyksiä valpaasti ja myös kuun. Ja nythän on tällaista konsultaatiota meneillään itse alan kanssa, rahoitusalan kanssa, ja mehän emme tietenkään ole osa puolen näissä neuvottelussa mitenkään. Olemme tietysti valmis antamaan neuvoja tarvittaessa, mutta emme ole mitään neuvotteluosapuolia kuitenkaan. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Sitten Gunnar Högmark. thank you very much. Kiitos. Kovasti. Minä aina äh, ällistyttää, miten kiivaasti me haluamme näitä toimielimen koskevista muutoksista keskustella sekä täällä että teillä. Sen, sen sijaan, että tekisimme näin vaikeita poliittisia päätöksiä, että rakenneuudistukset toteutuisivat Euroopan ja jäsenmaiden tasolla vähän niin kuin etsittäisiin avaimia katulampun alta eikä sieltä, minne ne todennäköisimmin ovat tipahtaneet. Kun keskustelemme tätä kasvua, kasvusta mieluumminkin, vielä halusin puhua rahapolitiikan seurauksena kuin sen puutteesta. Nythän jäsenmaiden edellytykset ovat aivan erilaiset rahapolitiikan toteu- kasvua vauhdittavaksi toteuttamiseksi. Mutta jos, jos ajattelemme tätä, tätä tuotannon, tuotoksen jättämiä kuiluja, siinä vaiheessa nämä kasvua eniten tarvitsevat maat – Uh, uh, uhkaavat uh, törmätä ongelmiin, koska kuilu eh, heidän ja muiden välillä syvenee, eh, koska, eh, koska korkotaso nousee ja rahat käy kalliimmaksi. Tähän on varmaan vaikea vastata, mutta miten, miten me tästä selviämme? Jos mennään tästä vielä askel eteenpäin pidemmälle, e-, eikö meidän jollakin tavalla pitäisi jotakin tavoitteita asettaa jäsenmaille ajatellaan tätä potentiaalista kasvua, jotta, jotta voisimme sitten mitata tarvittavia rakenneuudistuksia paremmin. Kun kasvu on hidasta, rakennemuutokset eivät toteudu, mikä sitten häiritsee meitä kaikkia. Kyllä, kyllä. Olen ihan yhtä mieltä puheiden kanssa tämä heterokohenisuus siltä osin, että, että, että eroja on, vaikkei sitten nämä erot niin valtavia olisikaan, ajatellaan kasvumahdollisuuksia, on kyllä heikkous talousrahaliitossa, eikä tähän ole kuin yksi mahdollisuus, yksi ratkaisu, eli toteuttaa nämä tarvittavat rakenneuudistukset. Millä tavalla yhteisin puittein sitten tähän, tätä prosessia voitaisiin ajaa? Alussahan meillä oli näiden maakohtaisten suositusten kautta tällaiset yhteiset puitteet ja talouden ohjausjaksot jakso sitä vielä vahvisti. Mutta ei tämä riitä. Tämä, nämä yhteiset toimet kaivavat paljon tehokkaampaa vahvistamista. Tehän olette ehdottaneet tätä tällaista benchmarking-järjestelmää, jossa sitten maat jakaisivat rakenneuudistustensa kokemukset esimerkiksi vaikka budjettipolitiikkaan liittyvissä toimissa. Nämä uudistukset ja niiden vaikutus maan talouskasvuun ähm, joutuvat sitten yhteisen puinin kohteeksi jäsenmaissa. Tämä olisi minun vastaukseni tässä ja nyt voisinko, saanko vielä palata tähän sen verran? Olen ihan samoilla linjoilla kanssanne. Mutta heti kun puhutaan rakenne, rakenneuudistuksista, puhutaan, säve muuttuu vain tällaiseksi ystävälliseksi lepertelyksi, maat ovat erilaisia, lähtökohdat erilaisia ja näin poispäin. Mutta kyllähän me tiedämme ihan tasan tarkkaan, minkälaisia rakenneuudistuksia me kaipaamme, ja nehän ovat poliittisesti hyvinkin arvonnoisen. Tietysti tässä vakauspolitiikan osalta ollaan aika tiukkoja, tiukempiakin voitaisiin olla, mutta kuitenkin aika epämääräisiä olemme sitten silloin, kun puhutaan kasvusta ja vakaudesta noin, noin yleisellä tasolla. Ja Draghi vastaa. Eli tämä, tästä voidaan päästä irti ensinnäkin vahvistamalla komission roolia. Komissiohan on sopimusten valvoja, vartija, samoin vakaus- ja kasvupaketin valvoja. Mutta sen lisäksi, että valvoisi, mitä ympärillä tapahtuu, voisi sitten aktiivisemmin puuttua siihen, mitä maissa ja maissa tapahtuu ja millä tavalla maat sitten tätä rakenneuudistusta, vaadittavia rakennusuudistuspolitiikkaansa toteuttavat. Mutta no, meillä on tässä nämä maakohtaiset suositukset ja, maa, ja, ja, ja Euroopan talouden ohjausjakso selkeinä osviittaina tässä. Mutta kuten sanottu, rakenne, rakenneuudistukset ovat maan, kunkin maan sisäinen asia, tai ovat olleet tähän asti, enää eivät ole, koska tässä rahajärjestelmässä, rahaunionissa on tällainen sisäänrakennettu heikkous tätä kautta. Kiitos, Maria. Επανέρχομαι στο θέμα της Kiitoksia. Palaan vielä tähän Kreikan keskuspankkikysymykseen. Kreikka ei ole mukana tässä määrällisessä elvytyksessä, kuten tiedämme. Niin, eli pääjohtaja siis. Kysymys, joka liittyy Kreikan keskuspankkiin koska Kreikkahan ei ole mukana tässä määrällisessä elvytyksessä. Ja te olette asettaneet hyvin tiukat ehdot sille, mutta Kreikan keskuspankki on mukana ohjelmassa ja se on käyttänyt 45 miljardia euroa siihen. Tällä hetkellä me tiedämme, että tämä kansainvälinen velvoite Eli meillä on ISM, ISF-velvoitteita. Eli nämä ovat tahoja, jotka ovat pakottaneet meille tämän säästöohjelman. Eli konkreettinen kysymys, voisiko Kreikan keskuspankki ostaa lainoja kreikkalaisilta tahoilta, koska CB3-järjestelmä on täysin erilainen kuin PSPIE, eli on eri asioista joukkovelkkakirjoja valtiolta ja sitten taas kreikkalaisilta yrityksiltä. Eli miksi on tehty tällainen erittely? Ja sitten ehdotus, jonka tein aikaisemmin sen keskustelun jälkeen, jota käytiin. Eli EU on hyvin paljon erilaisuuksia, jotkut maat kasvavat. Niin siis sanoin, että EU:ssa on eroja, joissain maissa on kasvua ja toisissa on taantuma. Ja teillä on sitten yhtä ja samaa rahapolitiikkaa kaikille. En nyt sano, että sitä pitäisi muuttaa, mutta teidän pitäisi antaa mahdollisuus kullekin keskuspankille kansallisella tasolla toteuttaa omaa rahapolitiikkaansa, joka soveltuu sen talouteen. Niin olen siis 10 sekuntia enää. Eli voitaisiin käyttää tätä määrällistä elvytystä tietyllä prosenttitasolla, joka liittyy keskuspankitilanteeseen. Time your... Sitten nyt esitte sama kysymyksen kolmatta kertaa. Uh, no, I think I believe I answered this question. No, minä jo vastasin tähän kysymykseen, mutta jokaisen määrällisen levitykseen liittyvät omat kriteerit. Te puhuitte näistä pankkien joukkovelkakirjoista, ja ne eivät ole osa tätä ohjelmaa missään maassa. Eli se on joka tapauksessa poissuljettu. Ja sitten yritysten nämä velkakirjat ovat mukana tässä järjestelmässä. And niin, if, if. Niin jos ja kun näin tehdään Kreikassa, niin siihen sitten liittyvät tietyt kriteerit. So we have... Kiitoksia. Meidän täytyy nyt päättää tämä keskustelu. Ikävä kyllä ei ole aikaa enää menettelylle ilman puhujalistaa. Olemme nyt käyneet tätä rahapoliittista vuoropuhelua jälleen keskuspankin pääjohtajan Rakin kanssa. Ja sitten siirrymme julkiseen kuulemistilaisuuteen Dragin kanssa hänen ominaisuudessaan Euroopan järjestelmäriskikomitean pääjohtajana. Eli kahden minuutin tauko ja sen jälkeen sitten käynnistämme tämän kuulemistilaisuuden. Ja meidän täytyy varmaan sitten ryhmitellä kysymyksiä, koska meillä on aika tiukka aikataulu.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 kohdassa kolme S-listalla, eli julkinen kuulemistilaisuus Euroopan järjestelmäriskikomitean pääjohtajan Mario Dragin kanssa. Ja annankin saman tien sitten hänelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. Chair, honorable... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Ilo puhua teille Euroopan järjestelmäriskikomitean puheenjohtajan omaisuudessa. Järjestelmäriskikomitea on ainutlaatuinen väline, jonka kautta voimme identifioida riskejä, lieventää niitä, joita syntyy jatkuvista muutoksista rahan, rahoitusjärjestelmän rakenteissa. Nämä muutokset antavat monen mahdollisuuksia rahoittaa reaalitaloutta, mutta rahoitusvälitys jatkuvasti siirtyy pankeista muihin tahoihin. Siksi on tarve eh, identifioida muuttuvia riskejä ja uusia haavoittuvaisuuksia. Lisäksi meidän pitää kehittää välineitä, jotka vähentävät riskejä rahoitusvakaudella riippumatta siitä, missä riskit saattavat toteutua rahoitusjärjestelmässä. Makro taas makrotason vakavaraisuuspolitiikka toimii parhaimmin, kun sitä toteutetaan ajoissa, jotta parannetaan kestävyyttä ja lievennetään haavoittuvasten syntymistä rahoitusjärjestelmässä. Tässä kontekstissa haluaisin korostaa järjestelmän riskikomitean työtä pankkitoiminnan ulkopuolella. Nyt puhun varjopankkimonitorista. Olen iloinen, että voidaan sanoa, että olemme julkistaneet toisen EUn varjopankkimonitoriraportin. Tämä on avainelementti riskin valvontapuitteista, jossa heitetään laaja, laaja verkko, kun pyritään kartoittamaan varjopankkitoimintaa ja yksikköä ja muutamia lukuja. Laajasti varjopankkijärjestelmä kokonais ajatellen myös rahamarkkinarahastoja ja muita rahoituslaitoksia, jos otetaan huomioon kaikki rahoitussektorin yksiköt, paitsi pankit huomioon, vakuutuslaitokset ja eläkerahastot, niin tänään tämä edustaa noin 38 prosenttia EUn rahoitussektorin kokonaisvaroista 2016 vuoden lopussa. Vaikka la- eu varjopankin varallisuus on vähentynyt vuonna 16, se on kuitenkin 30 prosentilla vuodesta 12 eteenpäin. Sen liittymät muihin rahoitussektorin alueisiin ovat huomattavia. Tämän takia makrotason vakavaraisuuden valvojien täytyy ottaa huomioon uudet riskit ja haavoittuvasti voita syntyy tältä uudelta rahoitussektorilta. EUn varjopankkeri, monitoriväline ottaa huomioon moninaisia riskejä, jotka vaativat huomiota, mitä likviditeetti, velkavippu, myötäsyklisyys, yhteenliitty, riittävyys ovat pääkysymyksiä, joista keskustellaan juuri tässä varjopankin raportissa. Haluaisin aloittaa likviditeettiriskistä ja riskistä, joka liittyy valkavipuun joissakin sijoitusyrityksissä. Tässä erityisesti viittaan investointirahastoihin, jotka investoivat jopa vähemmän likvideihin omaisuuseriin ja tarjoavat kuitenkin päivittäin luostettavia osakkeita tai ovat erittäin velkaantuneita tai toimivat velkarahoituksella. Liiallinen velkavipu voi laajentaa vaikeuksia järjestelmäriskin aikana voivat johtaa panikkimyynteihin, kun taas likviditeetti epätasapaino voi lisätä riskejä rahoitusvakaudelle, kun hinnan liikkeet lisääntyvät, kun omaisuuseriä myydään vähemmän likvideillä markkinoilla. Joten voitte nähdä, että riskejä tulee likviditeetin puutteesta vähenemisestä ja velkavipu, siis ne liittyvät toisiinsa, likviditeetti ja velkavipu. Ne voivat pahentaa riskiä velkarahoitteiset investointirahastot ovat, ovat herkempiä muutoksille hinnoissa. Näin ne joutuvat ehkä purkamaan velkavipuaan, jotta voivat parantaa likviditeettiä Äh, jyrkkä velkaantumisen vähentäminen aiheuttaa sitten negatiivisen kierron, jolloin voi syntyä likviditeettisokkeja, jotka liittyvät, leviävät markkinoille. Tämän takia ottaen huomioon, että sijoitusyhtiösektori kasvaa suhteessa rahoitusjärjestelmän kokonaisuutena, EJRK arvioi systeemistä riskiä johtuen sekä likvidiepätasapainoista että velkavivusta. Toivon, että tämä raportti voi käsitellä raportti yksityiskohtaisemmin seuraavassa kokouksessa. Velkavipu ja likvidisyys liittyen myötäsyklisyyteen tarvitaan täytyy valvoa, kun käytetään johdannaisia ja arvoperuutettavia rahoitustoimia. Johdannaistransaktioissa vastapuoli luottoriski vähenee, kun käytetään taataan riskit marginaalien kautta, kun taas vakuuksilla on myös olennainen rooli arvopaperilla toteutetussa rahoitustoiminnassa aliarvostus edelleen suojelee jäljelle jääviä vastapuolelta, jotta koska on varattu vakuuksia. Marginaalit ja aliarvostukset myötävaikuttavat rahoitusvakauteen. Ne kantavat näin tappioita ja auttavat hallinnoimaan finanssialan riskejä. Ne rajoittavat myös velan kertymisen määrää. Esimerkiksi aliarvostamisen määrä vakuuksissa määrittelee sen määrän rahoitusta, joka voidaan saada tiettyä vakuutta vastaan. Marginaalit ja aliarvostukset voivat kuitenkin olla myös erittäin myötäsyklisiä tai prosyklisiä. Alhaisemmalla tasolla hyvinä aikoina ne mahdollistavat sen, että velkavipua lisääntyy sitten, kun ne vähenevät. Laskusuunnitelmassa ne voivat johtaa pakkovelkapurkuun ja jopa synnyttää kielteisiä, negatiivisia likviditeettikierteitä. Tässä mielessä äh, ESRB hiljattain julkaisen raportinsa käsitellään eri mahdollisia taloudellisia makrovakausvälineitä, jotka, jos käsitellään marginaaleja ja aliarvostusvaatimuksia. ESRB myös on tunnistanut käytännön haasteita, kun toteutetaan näitä välineitä käytännössä ja näihin asioihin pitää tarttua ja tästä tarvitaan lisätyötä. Vielä lopuksi EUn varjopankki e, monitori raportissa tunnistaa yhteenliittyvyyksiä ja tartuntariskejä. Muodomat liittyvät eri osien rahoitussektoria ja myös varjopankkijärjestelmässä se on mahdollinen väylä lisätä järjestelmän riskiä ja stressiä. Yhteenliittyvyys, luonnollinen piirre integroidulla rahoitusmarkkinoilla ja se heijastelee rahoituksen välitysvirtoja. Se voi olla monen muotoista. Sitä täytyy valvoa ottaen huomioon, että se voi toimia tartuntaväylänä rahoitusalan stressiaikoina. Euroopan markkinarakenneasetus EMIR on antanut meille mahdollisuuden saada kattavaa tietoa johdannaiskaupoista. Nämä tiedot mahdollistavat sen, että ESRB pystyy näkemään asian koko EUn, EU-tilanteen ja arvioida riskejä, joita syntyy johdannaismarkkinoilta. Tätä varten EUn varjopankkimonitori, joka tukeutuu ensimmäisiin emirtietoihin, tutkii yhteyksiä varjopankkiyksikköjen ja johdannaismarkkinoiden välillä. Se muut kuin pankkirahoitus on lisääntymässä huomattavalla määrällä suurilla johdannaismarkkinoilla, nimittäin korkojohdannaiset, vaihtokurssijohdannaismarkkinat ja luottojohdannaismarkkinoilla. 70 prosenttiin. Sitten tutkitaan myös vastapuolitilannetta, joiden kanssa muut kuin pankit toimivat johdannaiskaupoissa eu varjopankkimonitoriväline väline osoittaa, että 60 prosenttia EUn pankkien saatavista pankki, varjopankkisektorilta liittyy mu- muihin kuin EU-yksikköihin. Tämä on myös tärkeää kysymys, kun äsken puhuimme keskusvastapuolesta ja Euroclearin toiminnasta. Aivan erityisesti analyysi osoittaa vahvat yhteydet europankkien ja USAssa toimivien varjopankkiyksikköjen välillä. Nämä löydökset korostavat globaalia ja rajat ylittävää äh, yhteenliittyvystä pankkisektorilla ja varjopankkisektorilla ja tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, kun seurataan ja tilannetta ja arvioidaan rajat äh, riskejä äh, riskinvalvontajärjestelmä on hyödyttänyt ollut edu, hyväksi, ja ol, mutta haasteita edelleenkin on olemassa. Esimerkiksi lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan sulkea tietovajeet, joita jäljellä on, jotta voidaan mahdollistaa rajat ylittäviä sektorin välineet riskit, ja niitä voidaan kartoittaa huolellisesti, saadaan holistinen kuva kaikissa toimijoissa paripankkisektorilla. sektorilla Sen lisäksi tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa. Riskiarviointi varjopankkisektorin kohdalla hyödyttäisi myös olisi myös hyödyllistä, jos olisi konsolidoitua tietoa tai konsolidoimatonta tietoa, ja olen antanut teille kuvaa tästä tilanteesta. Sitten muutamia huomioita makrotason vakavaraisuuspolitiikasta yleisemmin. Huomattavaa edistystä on saatu aikaa, kun on analysoitu ei-pankkisektoria. Annan teille vain yhden esimerkin. Ei jopa Euroopan lisäeläkeviranomainen teki ensimmäisen EU-laajuisen stressitestinsä 2015 ja hiljattain se on aloittanut toisen vastaavan testin. Tähän Euroopan järjestelmäriskikomitea on valmistanut epätoivottuja skenaarioita lähes yhteistyössä Evlevin ja EKPn kanssa. Kuitenkin makrot talouden vakavaraisuuspolitiikka on edelleen vasta muodostumassa. Vaikka jotakin välineitä on jo tiettyjä tarkoituksia varten, niin kattava, joustava makrovakauden väline tarvitaan. Olen mainut esimerkiksi marginaalit ja aliarvostamisen tällaisen välineen samoinen likviditeetti ja velkavipuvaatimukset, näitä pitäisi kaikkia tutkia vielä enemmän ja tarvittaessa Sääntelypuutioita pitäisi teho laajentaa lisäksi. Kun suunnitellaan elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmiä keskusvastapuolille ja ö, vakuutusyritykselle, niillä pitäisi olla makrotason vakavaraisuusprofiili. Olemme ottaneet esitä e, asioita esille Euroopan komission kanssa ja jatkossakin teemme työtä asioiden parissa. On tärkeää antaa makrotason vakavaraisuusviranomaiset tarvittavat välineet, jotta me voi toimia ajoissa. Vielä lopuksi haluaisin korostaa, että kansalliset instituutiset puitteet ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta pol- makrotason vakauspolitiikka on tehokasta. Olen tyytyväinen, että edistystä on saatu aikaan kahdessa jäsenvaltioissa, joilla ei ole tällaista viranomaista. Lainsäädäntöprosessi on kuitenkin jo meneillään makrotason vakavaraisuusviranomaiset käyttävät välineitä, joita on saatu aikaan 2016 erityisesti mitä tulee vakavaraisuusdirektiiviin ja asetukseen on tartuttu myös haavoittuvaisuuksiin asuinkiinteistösektorilla, josta puhuimme viime kerralla tavatessamme. Euroopan järjestelmäriskikomitea hiljattain julkaisi katsauksen makrotason vakavaraisuuspolitiikasta ja on kävi läpi eri toimia, joita joihin on ryhdytty EU:ssa viime vuonna. Kiitoksia. Kiitos. Kuten totesin, niin syistä, meidän täytyy nyt ryhmitellä kysymyksiä ja rajoittaa jokainen kysymys puolentoista minuuttiin. Ensimmäinen kysymys, Kirtsos, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, I would like to ask... Kiitos, puheenjohtaja sen kysyä puheenjohtajan rakota hänen arvioistaan Kreikan pankkisektorin riskitilanteesta. Siellä on kehitystä ollut sekä myönteisen että kielteiseen suuntaan, jota pitää arvioida. Esimerkiksi järjestämättömät luotot, niitä on ollut runsaasti. Ja sitten, sitten tapahtui herra Papadimisia vastaan terroristi-isku äh, pankin, pankin äh, entistä puheenjohtajaa, pääjohtajaa ja entistä pääministeriä vastaan. Tällä varmaan yritettiin viestiä varmaankin pankkien äh, uudelleenjärjestelytoimia vastaan. Toisaalta jotkut pankit ovat tämän systeemisen kannattavuuden saavuttaneet. Markkina-arvo on noussut pörssissä ihan viime viikkoihin asti. Uskotkaa, että nämä järjestelmäriskit pysyvät aisoissa ja että Kreikan talous tulevaisuudessa jatkaa suotuisella tiellä? Vai onko pelkoa, että, että, että menneisyyden haamuttavat taas luonnomme, mitä tulee pankkien rajoittamiseen. Ransperes. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio julkisti juuri uudet ehdotuksensa liittyen pääomamarkkinaunioniin ja siihen on lisätty huolestuttava ulottuvuus, kun ajatellaan makrotaloudellista tilannetta. Katsotteko järjestelmäriskikomiteassa, että teillä on välineet torjua markkinaliikkeitä, jotka eivät ole toivottavia. Ja kun kyse on arvopaperistamisesta, niin onko teillä mahdollisuutta toimia, mikäli syntyy kuplia joihinkin jäsenvaltioihin? Ja kuten olemme ehdottaneet käynnissä olevissa neuvotteluissa, meidän pitäisi mukauttaa näitä toimia liittyen liittyen lainanantajan laadukkuuteen, niin ovatko nämä hyödyllisiä välineitä, jotta teillä olisi enemmän toimintamahdollisuuksia vakaustavoitteita ajatellen? Kiitos. Notis Marias. Sitten Marias. Kyrie Proedre, kyrie Draghi, με το τρίτο δανειακό πακέτο είχε προβλεφθεί ποσό 25 Kiitoksia. 25 miljardia on varattu. Pro, Siellä on 5,5 miljardia, jotka on varattu uudelleen pääomittamiseen, eli nyt on 19,8 miljardia euroa, jotka liittyvät kolmanteen ohjelmaan. Mutta nyt meillä on ongelmia liittyvän näihin LPMiin, ja on monia kreikkalaisia, jotka voivat menettää talonsa. He ovat ottaneet velkaa jopa 10, jotka vastaavat 10 prosenttia niiden arvosta. Eli sopisiko teille se, että olisi julkinen rahasto, jotta voitaisiin puuttua tällaisiin velkoihin ja jotta tästä 19,5 miljardista, joilla piti pääomittaa pankkeja, niin tällaisen rahaston kautta voitaisiin tukea lainanottajia, jotta he voisivat maksaa velkansa, jotta he pystyvät säilyttämään omaisuutensa ja että toimitaan niin kuin Kyproksella. Eli siellä voitaisiin tehdä ehdotuksia velan maksamiseksi kuten on toimittu muistakin rahastoista. Kiitos. Um, well, Korvan Novenhoiten. Äh, kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa minun puolestani pääjohtaja Draghi. Äh, suurin riski, mikä meitä tätä nykyään uhkaa, ovat nämä kyberhyökkäykset. Äh, tässä itse asiassa oli tämmöinen ransomware-tekniikalla toteutettu hiljakkoin, sinänsä aika harmiton lähde, mutta joka tapauksessa kun meidän järjestelmä nojautuu tietoon, tiedon käsittelyyn pitkälti, miten te, teidän omassa organisaatiossanne tai la, laajemmaltakin kansallisesti, onko kyberturvallisuuteen uhrattu tarpeeksi voimavaroja ja huomiota, onko ne otettu huomioon pankkien stressitesteissä esimerkiksi, koska koska nimenomaan koko teollisuus ja elinkeinoelämä digitalisoituu yhä, yhä paremmin. <clears throat> Sitten äh, äh, tässä nykyisessä poliittisessa ilmastossa EKP, kun puhuu näistä äh, euron clearing-toiminnan lokalisoimisesta Trumpin hallinto saattaisi reagoida näihin toiveisiin, että, että, jotka vaativat Yhdysvaltain dollarien, dollarin eh, käsittelyä ainoastaan Yhdysvaltain rajojen sisällä näissä Yhdysvaltaissa sijaitsevissa clearing-taloissa. Eh, muita kysymyksiä minulla mielessäni olisi, mutta eh, puheenjohtaja mulkoilija niin vihaisesti, että menköön. Finally, Dim- Hyvä. Ja sitten Papadimulis. Puheenjohtaja, pääjohtaja Draghi. Haluaisin tehdä teille kysymyksen omasta maastani Kreikasta. Euroopan keskuspankki kuuluu velkoja kvartettiin ja kaikki julkilausut mukaan lukien teidän omanne osoittavat, että Kreikan talous tulee elpymään tulevina vuosina ja siksi tarvitaan enemmän luottamusta ja edistymiskertomusta niin, että 2018 minun maani pääsee myös rahoitusmarkkinoille kohtuu koroilla ja ilman, että on mukana enää ohjelmassa silloin. Sillä hetkellä, kun te hoittelitte sitä, että ei saatu aikaan 22. toukokuuta euroryhmässä sopimusta. Mitä te odotatte EKPssä seuraavalta euroryhmän kokoukselta jotta voitaisiin määritellä tällainen edistymiskertomus, niin kuin te muuten olette luvannut, niin että tekin voisitte edetä omassa arvioinnissanne ja jotta te voisitte myös ottaa Kreikan mukaan määrällisen elvytysohjelman Milloin, kuinka kauan Kreikka joutuu maksamaan tästä jäykkyydestä ja näistä, tästä johtuen Dublinin jarruttelusta ja IMFn vaikeutumista ongelmista. Kreikkalaiset haluavat tällaisen selkeän estymiskertomuksen sopimuksen, joten milloin lopetetaan tämä jatkuva asian lykkääminen? Eh, thank you. I'll, um, um, I'll try to respond. Kiitoksia. Yritän nyt vastata ensinnäkin näihin kysymyksiin Kreikasta. Vaikka Kreikkaasta ei ole erityisen, niin kyllä keskusteltu viime aikoina missään Euroopan järjestelmäriskikomitean kokouksissa. Mitä tulee Kreikan pankkisektorin todella huomattavaa edistystä siellä on saatu aikaan, jos tarkastelemme aivan erityisesti pääot Kreikan pankkien pääomittamista. Minulla ei ole tässä nyt lukuja edessäni, mutta se on paljon paremmalla tasolla kuin aikaisemmin on ollut. että meillä on kuitenkin paljon näitä järjestämättömiä lainoja ja tämä johtuu osittain kriisistä, osittain se johtuu jo vanhoista heikkouksista pankkijärjestelmässä. Monia toimia on suunnitella tämänhetkisessä ohjelmassa ja se onkin välttämätöntä, jotta voidaan menestyksellisesti viedä loppuun tämä tarkastelu. Jos nämä toimet, joihin liittyy liittyy toimet pankeissa, hallituksen toiminnat lainsäädännön kautta ja se luodaan myös tällaiset äh, tuomioistuimen ulkopuoliset järjestelyt niin on kuitenkin yksi säännönmukaisuus kaikissa maissa ne maat, jotka järjestelmällisesti eivät ole saaneet tällaista kunnollista järjestelmää järjestelmättömille lainoille tai joilla on oikeusjuttuja, jotka ovat pitkiä tehottomia tai on lainsäädäntöprosesseja, jotka eivät johda siihen, että päästään eroon näistä lainoista, niin näissä maissa on myös, myös sitten kaikkein eniten näitä järjestämättömiä lainoja ja tähän liittyviä ongelmia. Esimerkiksi on sellaisia maita, joissa tiedämme, että eh, tämä maa, nämä lainat ovat tällaisia perintökysymyksiä tavallaan. Ne luotiin menneisyydessä ja nyt eh, tämä velkakanta estää normaalia luotonantoa pankkijärjestelmässä. Ja maat ovat laatineet lainsäädäntöä, joka on hyvä asia vain uusille järjestämättömille lainoille, mutta ei näillä vanhoille, joten tämä ei kuitenkaan ole muuten Kreikan tapaus. Joten tämä on sellainen ongelma, joka tulee jatkuvasti esiin ja siihen on tartuttu. Ja jos kaikkiin toimiin, joita on suunniteltu, ryhdytään, niin silloin tämä voidaan aikanaan ratkaista. Sitä paitsi te mainitsitte Lukas Papadimuksen. Hän on ollut erittäin hyvä EKPn varapääjohtaja, pää, hyvä pääministeri ja erittäin hyvä ystäväni, ja haluan ilmaista kaiken myötätunteni ja solidaarisuudeni ja terveiseni sekä minulta itseltäni että myös kaikilta koko EKP ja sen henkilökunnalta ja neuvoston jäseneltä hänellä. Niin, jos jatketaan vielä Kreikasta. Odotan seuraavalta euroryhmän kokoukselta. Vastaus tai sopimusvelasta. Minkälaisia velkatoimenpiteitä tarvitaan, jotta tässä tilanteessa tulee kestävä Kreikan kannalta? Tästä asiasta on keskusteltu jäsenvaltioiden kesken toisaalta ja IMFn kanssa toisaalta. Uskoakseni olemme nyt siinä pisteessä että kahden osapuolen nyt täytyy löytää jonkinlainen ratkaisu ja yhteisymmärrys. Sitä oikeastaan tässä vain enää tarvitaankin. Lisäisin vielä, että määrällinen kevennys tai ehdotus kohdalla ei ole mikään itsestäänselvyys. Meillä pitää olla oma riippumaton arviomme asiasta ensin ja sitten myös tällaisten äh, kielten skenaariot pitää ottaa huomioon, samoin riskinhallintakysymykset, mutta haluan tehdä vain selväksi sen, että velan kestävyyden arviointi, johon komissio, IMF, EKP ovat ryhtyneet, tarkoittaa myös sitä, että neuvosto jatkossa riippumatta ryhtyy tähän uuteen kestävyysarviointiin. Mitä sitten puhuttiin siitä, mitä makrotason välineitä on käytössä pääomamarkkinaunionissa. Järjestelmäriskikomitea tu- tukee sitä, että luodaan Eurooppaan pääomamarkkinaunioni. Me puolemme sitä, että monimuotoistetaan erilaisia rahoituksen lähteitä, mutta mutta me otamme myös huomioon sen, että pitää olla tarvittavat välineet, jotta voidaan lieventää uusia mahdollisia systeemiriskejä, järjestelmäriskejä, joita yleensä syntyy, erityisesti pääomarkkinat unionit, tilanteessa, niin kuin alkupuheenvuorossani sanoin, joita syntyy erityisesti varjopankkisektorilta, koska tämä sektori on kasvanut todella huomattavasti ja jatkossakin tulee kasvamaan. Emme ole juurikaan puhuneet aikaisemmin fintechistä, mutta fintech-kehitys liittyy vahvasti tähän ei-pankkisektoriin, varjopankkisektoriin, joten tarvitaan tässäkin makrotason vakauden valvontavälineitä kyllä. Kaikkeen olemme voineet nähdä, nähdä, että on tarkistettu järjestelyä alalla ja on pyritty vahvistamaan arvopaperimarkkinaviranomaista. Me tulemme jatkossakin tekemään tätä työtä ja tulemme kiinnittämään huomiota erityisesti näihin kysymyksiin. On tietysti erilaisia toimenpiteitä, jotka voisivat rajoittaa sitä, että joudutaan uuteen velkaan. Nämä perustuu erityisesti makropuoleen, kysyntäpuoleen, ja tämä, tätä kautta voidaankin puuttua joihinkin makrotason vakavaraisuusongelmiin, joita jatkossa saattaa syntyä varjopankkisektorilla. Sitten kyberhyökkäykset. Kyllä, kyberhyökkäykset todella ansaitsevat prioriteettiaseman. Kyberturvallisuus on tällainen kysymys siis. Ja nyt ollaan täysin tietoisia siitä, että tämä saattaa olla yksi kaikkein tai onkin ehkä is, on isoin ongelma, joka viranomaisten edessä on. Viimeisessä G7 valtiovarainministerin kokouksessa aivan erityisesti kiinnitettiin huomiota tähän kysymykseen. Eri, sitä paitsi tähän ongelmaan on nyt puututtu ja siitä keskustellaan oikeastaan kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä ja foorumeilla. Tietysti EKP: sitä käsitellään, mutta sitä, sitä käsitellään myös kansallisten viranomaisten yhteydessä. Aivan erityisesti tarttuen pankkien stressitestiin kyberhyökkäystä. Näin tehdään tällä hetkellä Englannin keskuspankin kohdapankissa. pankissa. Nyt on eri aloitteita, joihin on ryhdytty kansallisissa pankeissa ja valvontaviranomaisen toimessa, ja me tulemme etenemään näissä kysymyksissä. Tämä Otamme huomioon siis kyberhyökkäys täysin stressitestikysymyksessä. Sitten paikkapolitiikasta meidän on hyvin vaikea sanoa, mikä on paras lopullinen sopimus, johon eri puolueet, osapuolet voivat päätyä, koska me emme ole mukana näissä neuvotteluissa. Tietenkin olemme valmiita antamaan ohjeistusta. Mikä on meille olennaisen tärkeää? riippumatta siitä, minkälainen sopimus saadaan aikaan, niin meille tärkeää on se, että meillä on kunnolliset valvontaoikeudet, valtuudet koskien clearing-toimintaa, sijoitusmäärätystoimintaa, e-, e-, euromääräistä sellaista, joka voi vaikuttaa euroalueen rahoitussektorin vakauteen. Kiitoksia. Thank you. you didn't answer my question. Te ette vastanneet kysymykseen, niin So, so the amount of money remaining for... Eli kuinka paljon varoja on vielä pankkien pääomittamiseen? When I said that Greece was not... Minä vastasin, kun sanoin, että Kreikasta ei ole keskusteltu, joten en ollenkaan tiedä. Mutta voin antaa kyllä kirjallisen vastauksen teille. On... Siis tämä koskee nyt järjestelmäriskikomitean asioita. Seuraavaksi Philip Lambert. Hän ei olekaan paikalla. Barbara Kappel. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Präsident. Ei, kiitos puheenjohtaja. Te puhuitte tästä varjopankkivalvonnasta ja, ja, ja mitä, nämä, mitä, minkä, minkä verran sitten näitä on ja mikä, mikä niiden rooli kansainvälisesti on mitä se tämän globaalin äh, varjopankkiraportin äh, perusteella on, on esimerkiksi Kiinassa, tuoremmat ovat 2010 vuodelta, e, e, ja nyt voidaan siis kysyä, että onko nämä myöskin kiinalaispankit sitten oikeasti mukana tässä järjestelmän riskikomitean e, työssä milläkin, millään luotettavalla tasolla. Ja onko jonkinlaisia sitten jotain muita lähteitä, mistä voisitte sitten näitä tietoja kaivella vähän, vähän tuorempana. Sitten Kaksi tuota, vuodelta 2016 nämä, nämä raportti kertoo myöskin meidän tekemämme, että ei ole tällaista markkinavalvontaviranomaista ollenkaan monessa, monessa maassa. Millä tavalla, tiedättekö, osaatteko sanoa, onko jonkinlaista aikarajaa, aikamäärää esimerkiksi Italialle esimerkiksi näitä, näitä Äh, näkymiä äh, makrotalouden puolelta täsmentää, missä, missä vaiheessa se on edessä. grazie. Kiitos, Marko Valli. Draghi on. Kiitoksia, pääjohtaja Draghi. Yksi kysymys teille liittyen tähän järjestelmään riskikomiteaan. Ja sitten meillä on näitä eurooppalaisia joukkovelkakirjoja, Safe Bond. Ja nythän mahdollisesti lopetetaan tämä määrällinen elvytys ja nostetaan korkotasoja ja se johtaa sitten valtionvelkaongelmiin tietyissä maissa, kuten myös Italiassa. No, nämä eurobondit eivät ole oikea väline toteuttaa solidaarisuutta eri maiden välillä, vaan meidän täytyisi nyt sitten ryhtyä arvopaperistamiseen, jossa valtioiden velkakirjat eri maista jaettaisiin sitten eri riskiprofiilien mukaisesti. Ja me olimme huolissamme siitä, että tällä välineellä pahennetaan sirpaloitumista, kun ajatellaan keskeisiä maita ja periferiamaita. Eli tämä saattaa aiheuttaa ongelmia pankkien taseissa euromaissa. Ja tietysti nämä valtionvelkakirjat ovat riskittömiä, mutta mitä mieltä olette tästä välineestä? Ja tämähän nyt on ilmeisesti ainoa väline, joka tällä hetkellä on keskusteltavana, jotta saat, voitaisiin jakaa hiukan näitä riskejä, koska en nyt näe mitään tapaa tehdä kestäväksi tätä velkaa Euroopan tasolla, koska te olette Euroopan tukia, eli, tukia, eli mitä mieltä olette tästä kysymyksestä? Kiitos, Thomas Mann. Kiitos, puheenjohtaja Ragi. Tässä esityksessä äh, totesitte, että meillä on tässä viimeisenä esityslistan kohtana tämä, nämä kiinteistöasiat. Siellähän on suurissa paljon vilkastunut ja järjestelmäriskikomitea ei totes, todennut näkemänsä, nähneensä mitään häiriötä tuohon aikaan, kun niistä viimeisesti puhuttiin. Mutta nyt sen tämä on huomattu, että, että tämä kiinteistökauppa saattaa ylikuumentua ja sitten sitä lähtevät sitten esimerkiksi korot, korot nousemaan. Bondrit totesi sanoin, että, että nyt, nyt tuolla liikennevalo on jo vähintään, vähintään keltaisella. Ja tässä on selkeästi nyt tällaisen yliku, ylikuumisemisen vaara. Entä sitten mitä ESRB tästä kehityskestä on mieltä, paitsi Saksassa, myöskin muualla näistä kiinteistö- ja muista markkinoista? Ja sitten vielä Fernandes. Muchas gracias, presidente Draghi. Kiitoksia. Kiitän teitä, Draghi, että olette tullut paikalla. Ihan lyhyesti. Ensimmäinen kysymyksen liittyy Pervas Peresin aikaisempaan kysymykseen tämänhetkisistä ne, neuvottelusta johtuen arvopaperi eh, rahoituksesta. Me keskustelemme tästä kysymyksestä juuri ja ehkä voitaisiin ottaa huomioon, että makrotason vakavaraisuusvalvonta arvopaperimarkkinoilla ja näin annettaisiin voitaisiin tarkistaa, minkä verran riskejä on säilytetty silloin, kun on sitä mieltä, että voi syntyä noissa kuplia. Haluaisin kysyä, teiltä, missä määrin te voisitte olla mukana tässä työssä. Sitten toiseksi te viittasitte aikaisemmin järjestämättömiin lainoihin Kreikan tapauksessa, mutta työryhmässä on käsitelty myös mahdollista eurooppalaista ratkaisua näille ongelmalainoille ja haluaisinkin kysyä teiltä, miten on tässä asiassa edistytty. Kiitoksia. I will respond to the questions. Vastaan kysymyksiin toivottavasti siinä järjestyksessä, kuin niitä kysyttiin Kiinasta. Kiinan hallitus on antanut tietoja, tietoja äh, FSBlle ja me emme mitenkään käyty tähän. Meillä on tieto vain EUsta. Italiasta. Italian laki on hyväksytty ja Italian hallitus on nyt laatimassa tarvittavia sääntöjä. Sitten järjestelmän riskillä on työryhmä, jossa on otettu keskustelu ESBstä, Euroopan val- valvontakomiteasta. Ja Euroopan valvontakomitea ESP, ehkä puhun aika tiiviisti ja lyhyesti. Tämä on sellainen ehdotus, missä joukkolainoja puulattaisiin ja ne asettaisiin e- luokiteltaisiin, mutta se ei tarkoita kuitenkaan yhteistä vastuuta. Tässä mielessä tämä ei korvaa EU, minkälaisia eurojoukkolainoja, se on vain eri asia. Joten tähän liittyen EKPn neuvosto on pannut merkille tämän asian ja sanoisin, että nyt on kyllä ihan liian varhaista vetää mitään johtopäätöksiä puolesta tai toiseen tästä koskien tätä käsitettä. Me uskomme, että tämä työ on ehkä viety loppuun marraskuun loppuun mennessä tänä vuonna. Sitten asuinkin noista asuntohinnat ovat nousseet erityisesti suurissa kaupungeissa Saksassa, mutta myös Alankomaissa, Itävallassa, monissa muissa maissa. Ja järjestelmäriskikomitea on esittänyt varoituksia tästä asiasta, varoituksia, joista keskustelimme, joista keskustelimme muutoin viimeisessä kokouksessamme, joka meillä oli. Sitten kun me tarkastelemme hintoja eri maissa. Ja menemme kauem, katsomme tilannetta myös kaupunkien ulkopuolella, ja onko jollaista tällaista yleistä kuumenemista kiinteistöalalla näissä maissa, niin edelleenkin löydämme, että toteamme, että keskiarvot ovat suurin piirtein vasta- tai vastaavat historiallisia keskiarvoja. Mitään erityistä kuumenemista ei voida nähdä, joka olisi järjestelmän kannalta merkittävä. Voimme nähdä kuumenemista paikallisilla markkinoilla, mutta ei välttämättä systeemisessä mielessä. Sitten vielä lisäisin, että kun asuntohinnat nousevat, emme näe kuitenkaan sellaista, että luotonanto kehittyisi samassa vauhdissa tai, tai verrattavassa vauhdissa kuin ennen kriisiä oli tilanne. Toisin sanoen kiinnelainat ja lainananto on vieläkin varsin normaalilla tasolla hinnat kyllä nousevat, mutta velkaantuneisuus, joka tähän liittyy, ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Kuitenkin tähän asiaan liittyen on paikallisia tilanteita, jolloin tapahtuu niin, että esimerkiksi samassa erityisesti muistaakseni monet kiinteistöomistajat ovat kielteisen jos heidän velkansa ylittää talon arvon. Tilanne on siis negatiivinen. Jos hinnat nousevat talon silloin nämä henkilöt ovat paremmassa tilanteessa jälleen. Ja tietysti rahoitusvakaus tästä paranee. Sitten vielä arvopaperistamisesta. Niin minä kyllä uskon, että järjestelmän riskikomitean johtokunta pystyy ottamaan kantaa vakavaraisuusvälineistä arvopaperistamisen kohdalla. Sitä paitsi seuraamme keskusteluita, joita parlamentissa käydään arvopaperistamisesta. Pitkälti EKP on sama, samalla linjoilla. Me vain ehdottaisimme, että ollaan erityisen huolellisia, kun jos lisätään riskin säilyttämissuhteita tai määriä, koska, koska me haluamme uudelleen ottaa tämän välineen käyttöön, että voidaan rahoittaa reaalitaloutta, niin olemme sitä mieltä, että ne piirteet, joista on keskusteltu, ovat tarpeeksi turvallisia jo nyt. Liian korkea riskin kanto tai säilyttäminen uhkaa estää välineen onnistunutta käyttöä ja sen laajempaa käyttöä. Sitten vielä järjestämättömistä lainoista. Ihan niin kuin aikaisemmin totesimme, että jotta voidaan ratkaista tämä ongelma, niin toimenpiteet, joita on suunniteltu Kreikan ohjelman yhteydessä, tässä viitataan pankkien omaan toimintaan riskinhallintakysymyksissä ja velan perintäkysymyksissä. Ja hallitusten pitää ennen kaikkea varmistaa sellainen ympäristö, auttaa sen, että päästään eroon näistä paho- huonoista lainoista. Yleisesti ottaen jos tehdään muutoksia oikeusjärjestelmään, hoidetaan asioita tuomioistuinten ulkopuolella. On siis koko joukko erilaisia toimenpiteitä, joiden pohjalta voidaan vetää se johtopäätös, että jos luodaan omaisuudenhoitoyritys, niin se on todellakin hyödyllistä, mutta ei se ole mikään ykkösratkaisu kaikkiin ongelmiin kansallisella tasolla kuitenkaan. Sama koskee Euroopan tasoa kats, tarkastelemme mielenkiinnolla tätä kehitystä, mutta meillä ei pitäisi olla mitään varmuutta siitä, että tämä vielä sinällään riittää. Kaikki muut toimenpiteet, jotka usein ovat tällaisia ki- tuskallisia, ovat juuri niitä välttämättömiä, että voidaan tarttua tähän ongelmaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Eli voimme päättää tämän toisen kuulemisen. Kuten aina, tämä oli hyvin hyödyllistä ja kiintoista, kiintoisaa. Eli kiitoksia pääjohtaja Dragille siitä, että tulitte paikalle pitkään ja intensiiviseen kokoukseen. Tämä oli kuitenkin erittäin hyödyllistä työmme ja vuoropuhelumme kannalta. Kiitos.